Russland auch von der WTO entsprechend verurteilt wurde. Tämä on ensimmäinen kerta, kun ja monet tässä varmasti ovat internetin edessä ja katsovat tätä esimerkiksi Tallinnasta Budapestista varmasti tulee paljon katsojia ja myöskin muualta. Joten nyt sitten päätän tässä puheenjohtajan ilmoitukset. Ja nyt sitten pääsemme tekstiilituotteiden tuontimenettelykysymykseen, siis nimenomaan valko -Venäjältä. Esittelijämme Takkula ei nyt tänään voi olla paikalla täällä, mutta edustaja Gris, eh, korvaa hänet ja anna nyt hänelle heti tässä puheenvuoron. Olkaa hyvä. Je vous remercie, monsieur le président. Voilà, je vous livre les éléments. Kiitos puheenjohtaja. Minä sain juuri nämä tiedot. Hannu ei pääse paikalle. Tänään hän pyytää tästä anteeksi. Hyvät kollegat, kuten puhuimme ennen kesälomia, tämä aika tekninen asia, mutta kuten jotkut sanovat, tämä on myös poliittisesti tärkeää. Komission esittänyt joidenkin vaatteiden tekstiilien osalta Valko-Venäjältä luovuttaisiin autonomista kiintiöistä. Minusta tämä on EUlta tärkeä ele ja tämä parantaa liikesuhteita meidän ja valko välillä. Näin voidaan myös uudenaikaista valko taloutta ja korostetaan sitä, että EUlla ei ole kahta raidetta ikään kuin, että yhtä maata rangaistaisi jostain toimista ja toiset maat voisivat jatkaa samalla tiellä ilman, että se johtaisi mihinkään. Niin kuin jo sanoi, EUlla ei voi olla kahta erilaista lähestymistapaa, jos halutaan demokratiaa kaikkialla edistää. Hannu sanoo, että hän on huomioinut kollegoiden esittämät ajatukset ensimmäisessä ajatuksen vaihdossa. Hän on nyt miettinyt aikataulua niin, että 17.9. olisi tarkistusten jättämisen määräaika ja näin voidaan nähdä parlamenttivaalien tulokset Valko-Venäjällä, jotka pidetään 11.9. Looginen seuraus siitä, että tekstiin tuonnin ja vaatetustuonnin autonomisten kiintiöiden poistaminen, se pitäisi johtaa siihen, että periaatteessa kaikista säädöksistä, joissa eh, kiintiöistä mainitaan, pitäisi poistaa nämä tuotteet, jotka uudelleen viedään EUn maihin, eli näin näitä kiintiöitä ei tarvita enää näiden poistuvien tuotteiden osalta ja halutaan tätä päällekkäisyyttä poistaa. Hanno esittää useita tarkistuksia, joilla huomioitaisiin tämä ja näin otettaisiin tarvittaisiin mukaan tekniset muutokset eh, tarvittaviin säädöksiin. Näistä asioista on puhuttu ja neuvoston ja komission kanssa epämuodollisesti. Ja jos tämä hyväksytään, niin lainsäädäntöprosessi voitaisiin saada loppuun vietyä ensimmäisessä käsittelyssä. Hän on tietysti mielenkiinnolla ottaa vastaan kaikki kommentit, jotka hän sitten toimitetaan. Paljon kiitoksia ja sitten annan Varjo esittelijöille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Grazie presidente. Ma, eh, così come... Kiitos puheenjohtaja. Kollega jo totesikin asian. Mä uskon, että tämä sopimus on tärkeä myös poliittisesti katsottuna. Esittelijä on lähtenyt liikkeelle näkökannasta, josta olen yhtä mieltä, eli että, että muutoksia käsitellään vasta valko vaalien jälkeen, ja tämä tietysti liittyy siihen, mitä tapahtuu kauppapoliittisesti ja mitä myös tapahtuu peruslain säätämisen tasolla. Kysymys on esimerkiksi siitä, että vapautetaan tiettyjä poliittisia vankeja, mikä on jo edistysaskel, mutta on ollut muitakin edistysaskelia, kuten esimerkiksi vuoksi Erasmus-ohjelmaan liittyminen ja ennen kaikkea toimenpiteet, jotka liittyvät erinäisiin muihin alueisiin. Komissio on kauppapoliittisesti ryhtynyt vaikutusten arviointiin, joka koskee näitä kaupan alan myönnytyksiä ja on luonnollisesti tärkeää, että Eurooppa kauppaa edelleenkin saa vakuutuksia siitä, että tekstiilisuuden alalla ei synny mitään vahinkoja, ajatellen tätä tilannetta. Minun ryhmäni siis on halukas tukemaan ehdotusta. Sanoin jo aiemmin, että kysymys on ennen kaikkea kiintiöiden poistamisesta, mutta ennen kaikkea kysymys on siitä, että katsotaan poliittisia puitteita. Ja. Kiitos, Karoli. Kiitos puheenjohtaja. On aivan totta, että kyse tässä on tosiaankin tärkeästä päätöksestä ja että tässä selkeästi nähdään demokraattisia edistysaskeleita valko ja tämä on varmastikin hyvä merkki ja tärkeä merkki sille, että myöskin EU ja valko väliset suhteet ovat parantuneet. Tämä on se, että poistetaan autonomiset kiintiöt tekstiilituotteiden viennissä tuonnissa, jotka ovat lähtöisin valko oli olisi tärkeä merkki ja EU- ja valko suhteet paranisivat tämän myötä. Ulkoisen jalastusliikenteen poistaminen näissä kiintiöissä on vähäistä, mutta se on kuitenkin myönteinen merkki siitä, myönteinen merkki valko ja olen samaa mieltä esittelijän kanssa tästä, on osoittanut, että eristäminen ja rajoittaminen ei ole ollut hyvä valko kehittämiselle, joten nyt tämä olisi tapa nyt osoittaa, että olemme kiinnostuneet siitä, mitä valko tapahtuu ja myöskin olisi järkevää, että odotamme parlamenttivaaleja syyskuun 11. päivää ja myöskin ehdotin itävaltalaiselle kollegalle, joka on syrjinnän vastaisessa valtuuskunnassa puheenjohtaja Gisela Wurm, niin tulen olemaan kontaktissa hänen vaalien jälkeen ja tulen käymään keskustelua hänen kanssaan myöskin päättämään, onko mahdollista myöskin poistaa tämä kyseinen kiintiö on tärkeää tukea valko -Venäjää Äh, matkalla kohti eurooppalaisia standardeja ja oikeutta. Näin tämä aivan samalla tavoin, mutta meidän täytyy katsoa tarkkaan. Ja jos sitten vaalit ovat seuraava myönteinen askel, äh, olen kyllä täysin samaa mieltä sitten kiintiöiden poistamisesta. Kiitos. Kiitoksia edustaja Kempele. Olipa, aha, Emma, ole hyvä. I'm going to change into David Campbell-Bannerman this morning for you. Niin, minusta tulee David Campbell täksi aamuksi. Tervetuloa tänne takaisin. Kaikki on hyvä, että on lisää yhteistyötä valko ja EUn välillä ottaen huomioon kaikki se, mitä tapahtuu Itä-Euroopassa. Ja vaikka valko tuskin käyttää näitä kiintiöitä, jotka niille annetaan, tämä on kuitenkin poliittinen viesti, jonka annamme. Eli jos ollaan valmiita etenemään demokratian suuntaan, EU myös on valmis tukemaan. Tietysti valko on vielä kaukana vapaudesta, täysin näistä vapaudesta. Ja hyvin tärkeää, että jatkossakin me heidän rinnallaan kuljemme, kun he tähän suuntaan etenevät, vaikka on ehkä hidasta tämä edistys ja välillä tulee takapakkiakin. Kun komission paikalla voisin ehkä mainita jotkut huolet, jotka on täällä otettu esille tulevien vaalien suhteen. Jotkut sanovat, että pitäisi odottaa, mikä on vaalien tulos, ennen kuin tehdään tämä kiintiöpäätös, mitä komissio tästä ajattelee, ja lähetämmekö EUn tarkkailijoita parlamenttivaaleihin. Olisi tärkeää tehdä näin, ja ilmeisesti jo 480 tarkkailijaa on akkreditoitu, mutta 320 niistä tulee itsenäisten valtioiden yhteistä. Ehkä komissio voisi tätä kommentoida. Kiitoksia sitten Helmut. Äh, ich bedanke mich. Kiitos. Ja minäkin haluan toivottaa hyvää, kaikkea hyvää menestystä tälle jälkivuodelle 2016. Minä en kuitenkaan sanoa kuin, että, että olen samaa mieltä muiden edellisten puhujien kanssa tuen esittäjien lähestymistapaa. Haluaisin kuitenkin puhua hiukan tämän menettelyn poliittisesta ulottuvuudesta, koska tällä hetkellä G20-valtiot valmistautuvat äh, äh, Hansun äh, huippukokouksen, niin siellä on kysymys muun muassa siitä, miten G20 suhtautuu kansainvälisen kaupan järjestelmän tulevaan kehitykseen. Haluaisin sanoa, että tässä yhteydessä Valko-Venäjä on yksi niistä maista, jotka eivät ole VTOn jäseniä. Ja tässä nousikin kysymys siitä, miten EU tulevaisuudessa kehittää kauppasuhteita maihin, jotka eivät ole VTOn jäseniä kansalaisten etujen mukaisesti. Tämä totta kai liittyy paljon myös siihen, että poistetaan tällaisia rajoituksia, jotka liittyvät keskinäiseen tavaroiden vaihtoon, joten tässä mielessä voimme noudattaa esittelijän ehdotusta. Kiitoksia. Sitten annan puheenvuoron komissiolle. Jane Amelat, oikein hyvää huomenta. Olen kauppa pääosastossa ja olen muun muassa vastuussa valko ja lyhyt tiedon tiedonanto, koska olen myöskin vastuussa Venäjä-kysymyksistä ja juuri mainitsitte, että EU voitti tuon ensimmäisen tapauksen tariffeihin liittyen ja voitimme myöskin toisen. Ja tästä saatiin loppuraportti ennen kesää. Meillä on kaksi tapausta. Liittyy sianlihaan tämä toinen tapaus, sianlihan kieltoon. Ja no sitten valko -Venäjä Olin täällä jo 13. heinäkuuta, jolloin kävimme keskusteluja tästä substanssista, joten en tässä nyt lähde toistamaan asioita. Me olemme periaatteessa yhtä mieltä tästä tarkistuksen poistamisesta, joka liittyy ulkoiseen jalostusliikenteeseen, koska tämä on link, linkki myöskin tuohon kiintiökysymykseen. Kaksi viimeistä asiaa Nämä tulevat vaalit valko totta kai me tarkkailemme tilannetta. Meillä on ihmisiä paikalla ja totta kai me raportoimme tästä myöskin yksityiskohtaisemmin. Ja sitten toinen asia liittyy valko siihen, että valko on jäsen. Me voimme kehitellä kauppasuhteita myöskin VTOn ulkopuolisten maiden kanssa. Nyt me valmistelemme esimerkiksi mandaattia, jotta voisimme aloittaa neuvottelut Azerbaidžanin kanssa. Se ei myöskään ole jäsen, mutta totta kai tässä tavoitteen tulisi olla se, että se on tulevaisuudessa VTOn jäsen. Ja myöskin Valko-Venäjän kanssa pyrimme nyt nopeuttamaan tätä prosessia. Kiitos. Madame. Kiitoksia paljon. Sitten edustaja Riis. Okei. Okay. Alles ist klar kaikki on päivän selvää. Sitten sanon vielä, että tarkistusten jättämisen määräaika on 19. syyskuuta kello 12. 19. syyskuuta kello 12. Ja sitten 12.13. lokakuuta äänestämme sitten seuraavassa kokouksessa. Hyvät kollegat, nyt pääsemme sitten kolmeen kohtaan, jotka kuuluvat yhteen. Ensimmäinen on keskustelu kuudesta delegoidusta säädöksestä. jotka ottavat kuusi maata pois markkinoille pääsy asetuksesta, koska näiden maiden kanssa neuvotellaan talouskumppanuussopimuksista. Ja sitten toinen asia on se, Tämä liittyy siis talouskumppanuussopimuksiin Itä-Afrikan maiden kanssa. Ja on hienoa, että myöskin eh, Kenian kauppaministeri on täällä läsnä ja hänkin saa sitten puheenvuoron. Ja sitten on vielä se asia, että Gaana on allekirjoittanut tuon väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen Länsi-Afrikalle ja me tulemme keskustelemaan näistä asioista nyt ja aloitamme nyt näillä ne, kuudella delegoidulla säädöksellä, joiden pohjalta nämä maat putoavat pois markkinoille pääsyasetuksesta Botswana, Ghana, Kenia, Namibia ja Swasimaa ovat kyseessä. Ja nyt annan ensin esittelijöille puheenvuorot ja sitten kollegoille, mikäli toiveita esiintyy. päätösmenettelystä tehdään sitten koordinaattoreiden kokouksessa. Sopiiko? Eli ensin kuulemme esittelijöiden kannat. Sitten teillä kaikilla on mahdollisuus käyttää puheenvuoro. Ja sitten koordinaattorit tekevät myöhemmin päätöksen, joten tämä on hyvin tiivis asia ja ennen kuin nyt aloitamme, haluaisin tässä antaa komissiolle kolmeksi minuutiksi, siis kolmeksi minuutiksi puheenvuoron. Sandra, ole hyvä. Thank you, uh, honorable Lange. Kiitos, hyvä edustaja Lange. Hyvää huomenta kaikille. Aivan lyhyesti Periaatteessa viisi kuudesta puheenjohtajan mainitsemasta maista on turvallisia ja ne ovat ratifioineet ja myös täyttäneet delegoitujen säädösten ehdot, eli niitä enää tarvita. Kenia-tapaus on vielä auki. Kuulette tästä ehkä itse ministeriltä, joka puhuu seuraan kohdan yhteydessä pyritään vielä saamaan allekirjoitukset. Kuten tiedätte, huippukokous on 8. päivä syyskuuta ja siellä ovat silloin paikalla kaikki AKT-presidentit, mutta ratifioinnin osalta sanoisin, että meillä on Namibia, Botswana ja Svasima, jotka ovat ratifioineet ja eilen saimme Etelä-Afrikasta hyviä uutisia, sillä siellä Etelä-Afrikan parlamentti on yksimielisesti ratifioinut talouskumppanuussopimuksen sillä, eh, niin kuin edustaja Schusterainen vaati, kyseisten parlamenttien pitäisi tekstit ratifioida, ja näin on nyt siis tehty. Ja mitä tulee näihin teknisiin seikkoihin, jos ajatellaan näitä teidän mahdollisia kysymyksiänne, eli miten aiotaan komission toimesta pitää yllä nämä preferenssit. No tähän voidaan mennä ehkä kahdenvälisesti tuskin. Nyt on paikallaan tehdä näin. Loistavaa ja loistavan lyhytkin oli tämä puheenvuoro. Hyvä. Esittelijät Länsi-Afrikalan herra Fjellner, hän ei ole täällä. Ja Sadak, herra Lamstraf, hänkään ei ole paikalla. Mutta herra Scholz on vastuussa Itä-Afrikasta, ainakin nyt hänelle puheenvuoron. Yeah. We have, have you had already a... Niin, olemme käyneet tai pitäneet erittäin mielenkiintoisen äh, kuulemistilaisuuden, jossa käytiin keskustelua asiasta. Ja niin kuin muistatte valiokunnan jäsenet, äh, tietyillä, tietyt poliisiryhmät ovat näitä leikotesäädöksiä vastaan. Ja nyt käsitellä tätä osaa tästä yhteisestä keskustelusta, ennen kuin palaan sitten tähän äh, Itä-Afrikan yhteisön kanssa tehtävän taloudellisen kumppanuussopimukseen, mutta haluaisin tässä yhteydessä korostaa äh, sitä, että kun muut kollegat tulee valmiita puhumaan artikla 23b ja 24a, joka liittyy markkinoille pääsy säädökseen, äh, tämän osalta pyritään muuttamaan maat, joiden sopimuksen ratifiointi on mahdottanut sen, että että voitaisiin sitä käyttää liite yksi, ei ole tapahtunut siis. Tämä sopimuksen tulo lykkääntyy, joten 30. Eh, heinäkuuta komissio esitteli ehdotuksen kuudesta delegoidusta säädöksestä, niin kuin täällä puheenjohtaja mainitsi, jolla poistetaan tämä eh, uudelta AKT-maalta tämä suostumus pääsy markkinoille. Eli Euroopan parlamentti tulisi kiittää komissiota siitä, että on mahdollisuus keskustella tästä delegoidustujen säädösten kysymyksestä, joka ei ole puhtaasti, ei pelkästään puhtaasti kaupallinen, vaan siihen liittyy myöskin tärkeisiä ulottuvuuksia. Ja se, että lykätään – joidenkin maiden osalta tätä määräaikaa, jotta ne voivat ratifioida sopimuksen, on poliittinen kysymys. Sitten kysymys siitä, mitä tämä merkitsee meille ja tietysti myöskin näille maille, jotka kuuluvat äh, tähän ryhmään. Sitten kysymys on pelkästään puhtaasti tietyn säädöksen soveltamisesta. Me ja meidän ryhmämme on sitä mieltä, että tämä merkitsee sitä, että ottaa huomioon enemmän poliittinen ja taloudellinen vaikutus ja seuraukset, joita on näillä delegoidulla säädöksillä. Ja Kenian tapauksessa, kuten jo mainittiin, Kenia ei vielä ole allekirjoittanut sopimusta ja että koko asia Itä-Afrikan yhteisön osalta, siis tästä taloudellisesta kumppanusopimuksesta on hiukan epäselvä. Meidän pitäisi kuitenkin olla tässä asiassa mahdollisimman selkeitä. Mitä tulee tähän EUn Afrikka-strategiaan, jota parlamentti esitteli, joka parlamentille esitteli korkea edustaja, komission varapuheenjohtaja Mogherini, siis poliittiset taloudelliset suhteet Afrikan maiden kanssa, niissä tulisi keskittyä siihen, että voimistetaan – heidän sisäistä alueellista yhteistyötään ja kehitystä niin, että nämä maat itse voivat kehittyä. Sen pitäisi olla koko asian ytimessä ja toiseksi artikla 208 Lissabonin sopimuksesta toteaa, että unionin täytyisi ottaa huomioon kaikki kehitys- ja yhteistyön tavoitteet politiikassa, jotka se panee toimeen – Joten nämä politiikat liittyvät kauppaan, joka on yksi pilari näissä kysymyksissä. GUE-NGL-ryhmä katsoo, että delegoidut säädöt, joita komissio on estänyt, ovat tätä unionin periaatetta vastaan ja komissio meidän mielestämme ei toimi oikein tässä tapauksessa ja meillä – pitäisi olla määräaika ensimmäinen lokakuuta, jolloin tämä voitaisiin vetää pois, koska tämä on epärealistinen ajatellen tilannetta eri maissa ja ajatellen viimeisessä unktarin kokouksessa Nairobissa meillä oli mahdollisuus keskustella Erkan edustajien kanssa, myös Kenian edustajien kanssa myöskin komission ja parlamentin edustajilla oli tämä mahdollisuus ja on todettu, että ei tarvita tätä määräaikaa ensimmäinen lokakuuta. Haluan myöskin todeta, että se, että nämä maat suljetaan pois tällaisesta markkinoilta, markkinoille pääsyssä ei suinkaan edistä kehitystä Afrikassa yleisesti, eikä myöskään alueellisesti vahvista yhteistyötä, joten tämä aiheuttaisi turhaan äh, taloudellisia menetyksiä kehittyville maille. Minä lopitan tähän, mutta minusta meidän pitäisi ottaa huomioon äh, Kanan osalta tämä nousee esille hiukan myöhemmin. But to be really precise, you... Mutta tarkentaakseni ehdotat, että vastuttaisiin näitä kuutta delegoitua säädöstä ja siirrettäisiin määrä aikaa näiden käsittelyn osalta. Niin, me vastustamme näitä delegoituja säädöksiä. And now I will give the floor. Ja sitten annan puheenvuoron muille valiokunnan jäsenille. No niin, ole hyvä. dear colleagues. Hyvät kollegat, kiitoksia oikein paljon tästä Helmut Scholzin johdannosta. Minä haluan sanoa meidän ryhmämme nimissä, että viittaisin siihen, että ne maat, joista tässä nyt puhumme, eivät enää ole LDC-maita. Ja tämän lainsäädännön kautta, joka nyt tällä hetkellä on voimassa, saavat suosituimus, markkin, markkinoille pääsyn suositumuskohtelua kuin muut maat, jotka ovat huonommassa asemassa. Ja haluaisin muistuttaa, vielä silloin, kun viimeksi puhuimme tästä lainsäädännöstä, tiesimme, että nämä eivät ole VTO-sopivia, mutta teimme tämän kuitenkin auttaaksemme näitä maita. Riitelimme täällä parlamentissa hyvin pitkään siitä, että milloin tämä lainsäädäntö sitten astuisi voimaan, ja uskon, että viikkokausia neuvottelimme tästä kysymyksestä, ja sitten loppujen lopuksi pääsimme yhteisymmärrykseen tuosta ensimmäisestä lokakuuta 2016, jotta antaisimme näille vielä pari vuotta aikaa ja komissiolle myöskin pari vuotta aikaa käydä läpi vielä nuo avoimet kysymykset. Joten tässä nyt on kyllä ongelmallista meille jatkaa tämän salamitaktiikan kautta, koska työ täällä parlamentissa käy hyvin hankalaksi, jos nyt päästään yhteisymmärrykseen jostakin päivämäärästä ja sitten puolitoista kaksi vuotta myöhemmin kukaan ei enää muista tätä kompromissia. Olisin näin ollen kiitollinen, jos nyt pyrkisimme siihen, että ensinnäkin ne maat, jotka ovat kyseessä ja joita nyt vaaditaan sopimusten allekirjoittamista, koska uskon, että nämä sopimukset ovat näille maille hyviä. Ne takavat, että maat edelleenkin pääsevät hyvin Euroopan markkinoille, mutta toisaalta meidän ei pitäisi tässä nyt mitään vääriä signaaleja antaa sillä, että siirrämme tuota määräaikaa että lykkäämme sitä, koska me pääsemme sopuun tuosta ensimmäistä lokakuuta 2016. Ja jos nyt katsomme, että minkä maiden tässä pitäisi vielä allekirjoittaa ja jotka ajattavat ongelmia, tässä olisi syytä vielä painostaa näitä maita, jos kyse nyt on parista maasta, jotka ehkä ovat jo panttivankeina tässä, niin kyllä sitten tästä voidaan puhua, mutta periaatteessa en pidä järkevänä tätä määräajan siirtämistä. David. Thank you, Chair. Uh, my group's also... Kiitos puheenjohtaja. Minunkin ryhmäni haluaisi vastustaa näitä delegoituja säädöksiä. Sandra puhui todella lyhyesti, mutta kerrankin pyytäisin häntä puhumaan vähän lisää, lisäämään siihen, mitä hän aikaisemmin sanoi selvennyksen vuoksi. Ensin ehkä Botswanan ja Svasimaan osalta. Jos ajatellaan sitä, mitä Sandra sanoi, tämä oli ehkä siellä ajatuksen taustalla, eli esitetäänkö, että delegoitu säädös poistettaisiin näiden maiden osalta, tai nämä kolme delegoitu säädöstä, poistetaanko ne? Ja mitä tulee ECOWASiin, tämä on selvää, että sitä eivät kaikki allekirjoita, mutta Norsolu, Rannikko ja Ghana ovat nyt 2007 väliaikaiset talouskumppanuussopimukset allekirjoittaneet. Tarkoittaako tämä sitä, että delegoitu säädös vedetään pois vai tapahtuuko tämä ainoastaan, jos 2014 talouskumppanuussopimus allekirjoitetaan. Minä haluaisin tähän selvyyttä, eikä Norsunun rannikkoa ja Gaanaa enää voi rangaista, vaikka he, ne ovat jo nämä väliaikaiset sopimukset allekirjoittaneet. Ja Kenia on sitten tietysti vaikein tapaus, sillä se on todella mm, tehnyt läksynsä kunnolla, jotta talouskumppanuussopimus saataisiin allekirjoituksi, mutta kuitenkin kumppanit ovat sen pettäneet ikään kuin. Ja miksi tämä pitäisi sitten vaikuttaa Kenian. Me emme voisi delegoitua säädöstä eh, tukea Kenian osalta ja lyhyyden vuoksi Helmut otti esille mielenkiintoisen ajatuksen toisen kuin mitä Daniel sanoi. Minusta ensimmäinen lokakuuta määräpäivänä ei ole realistinen. Onko olemassa eh, mitään argumenttia sen puolesta, että voitaisiin saada vähän vakavampi mm, tavoite tähän, sillä ensimmäinen lokakuuta ei tällainen ole. Eh. Kiitos saat puheenvuoron vielä sen jälkeen, kun muut ovat tässä käyttäneet puheenvuoron Skakelle seuraavaksi. Thanks a lot. Kiitos, olen pahoillani siitä, että tulin hiukan myöhässä. Mutta olen kuitenkin saanut nykässä sitä, mitä sanoin, että mekin kaipaisimme hiukan lisäselvitystä siitä, mitä kollegatkin ovat ottaneet sille, aiotaanko vetää pois nämä telekohdut tai mitkä niistä ja kuka on allekirjoittanut mitä mitkä epät, siis voisiko kenties hiukan antaa lisäselvitystä tästä ja mitä sitten tulee ECOWASiin, meillä on hyvin suuria ongelmia sen suhteen. Koko kysymyksen pitäisi olla myös sitä, että me mietimme, minkä tyyppisiä talouden rakenteita voidaan pitää järkevimpänä näiden maiden kannalta – Tämä on heidän tehtävänsä, ei vain meidän tehtävä, mutta alueellinen talous on yksi niistä asioista, joita toistuvasti on korostettu. Ja jos otan vain joitakin maita nyt mukaan ekovasista ja toisia taas ei vedetä mukaan tai ovat kenties mukana myöhemmässä vaiheessa, se luo suuria ongelmia alueelliselle kehitykselle tässä Länsi-Afrikan taloudellisessa yhteisössä. Sama koskee myöskin muita EPO, eh, e EPA-sopimuksia. Me olemme tässä hiukan aiheuttaneet vaurioita taloudelle alueellisesti ja meidän pitäisi kuitenkin rohkaista tältä kehitystä ja katsoa sitä siltä kannalta, että tämän pitäisi olla osa johdonmukaista kehityspolitiikkaa, jota EU tulisi edistää. Tämä kuitenkaan nyt mene tähän suuntaan. Olen yhtä mieltä myös kollegojen kanssa määräaika-asiasta missään vaiheessa uskonut tähän määräaikaan. On hyvin vaikeaa tehdä kasvimuksia silloin, kun on määrää, koska tavallisesti se ei, ne eivät toimi nämä määräajat, asiat muuttuvat mutkikkaammiksi ja Kenian tapaus otettu esille. Joten minusta meidän pitäisi ottaa realistisempi aikataulu, eikä käyttää tätä aikataulua kiristämisen välineenä, koska se ei ole hyvä asia. Tätä on kuitenkin nähty yhä enemmän. Tällainen tästä on jotka olleet mukana trilogissa, ovat nähneet, että ensimmäisen lokakuuta kysymys on ollut poliittinen kysymys. Se ei ole perustunut mihinkään realistisiin odotuksiin, vaan enemmänkin tällaiseen poliittiseen perintöön. Kiitos, Emma. Niin, haluaisin sanoa, että tuemme täysin tätä epäprosessia ja sitä, että saisimme kaikki AKT-maat erittäin vakaalle juridiselle pohjalle – joten on ikävää, että tietyt Länsi- ja Itä-Afrikan yhteisön maat ovat joutuneet ongelmiin näiden talouskumppanussopimusten kanssa. Olemme huolissamme eritoten Ghanasta ja Keniasta, koska erittäin hankalassa tilanteessa ja nämä etuskohtelut saattavat kadota, joten tuemme tätä määräajan siirtämistä näiden delegoitujen säädöksen osalta, mutta toivottavasti kuulemme komissiolta lisää yksityiskohtia siinä suhteessa, että mitä tapahtuu, jos Itä-Afrikan yhteisö ei allekirjoita EPA ja mitä tapahtuu sitten Länsi-Afrikan EPAlle, jos maat vastustavat allekirjoittamista. Mutta haluaisimme kuulla myöskin enemmän maista itsestään. Tämä on kumppanussopimus ja meidän pitäisi ottaa tässä huomioon myöskin ongelmat, joita näillä mailla on. Ja olisi hienoa kuulla niistä myöskin tänään. Kiitos. Seuraavaksi Maria. Merci, euh, president. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen todella pahoillani komission aloitteesta siitä syystä, että se on tapahtunut todella vaikeassa vaiheessa. Nyt kun on käyty vaikeita neuvotteluja kolmen Afrikan alueen kanssa ja vaikuttaa siltä, että komission takni, taktiikka on tällaista pakotusta niin sellaisille maille, jotka ikään kuin kyseenalaistaisivat tietyt ajatukset näissä keskusteluissa. Minusta tämä ei ole oikea työskentelytapa neuvosteluissa. Tämä komission toimintatapa on tuonut mukanaan kaksi asiaa. Ensinnäkin sen, että nämä taloudet jotka ovat olleet vahvistumassa. Siinä on tullut epävakautta ja viittaan tässä erityisesti Keniaan ja kiitän Kenian edustajan läsnäolosta. Siellä on talous monipuolistunut. Kenia on kovasti pyrkinyt mukaan tähän sopimukseen. Pitää muistaa, että alun perin Kenia ei puoltanut ollenkaan näitä sopimuksia. Ja nyt otetaan nämä maat panttivangeiksi ja niiden talouden vakaudelta viedään pohja. Minusta tällaista eurooppalaista lähestymistapaa ei voida hyväksyä. Ja tämä johtaa myös siihen, että jotkut maat ja Euroopan ja Afrikan väliltä menee luottamus. Ja jos ajatellaan tämänpäiväisiä suhteita Afrikkaan, kyseessä ei ole ainoastaan taloussuhteet, vaan aina kun puhutaan muuttoliikeestä, niin tämä liittyy siihen, mitä taloudellisesti tehdään. Ja siksi pyytäisin, että komissiossa kauppapääosaston ja ulkoasiain välillä olisi lisää koordinaatiota, jotta olisi todellista politiikkaa. Ja toinen asia on se, että täällä puhutaan paljon siitä, että voidaan saada markkinoille pääsy eh, kohtuullisessa ajassa. Mutta mitä tällä tarkoitetaan? Ensin puhuttiin asioista alueellisesti, mutta kun alueelliset sopimukset tuntuvat vaikeilta saada aikaiseksi, niin sitten saatiin taas näitä kahdenvälisiä sopimuksia ja Kaanan kanssa on tällainen ollut esillä. Ja näin sitten on palattu taas tähän kohtuulliseen määräaikaan, mutta tarkoitetaanko tässä näitä alueellisia sopimuksia, eli etelää, itä ja länttä, vai viitataanko kahdenvälisiin sopimuksiin? Tämä kysymys on komissiolle. Tässä on nyt pientä kaaosta. Sanotaan, että jos Gaanan kanssa saadaan ensimmäinen sopimus aikaiseksi, niin sitten Gaana ei suljeta pois. Mutta minä en enää tätä oikein ymmärrä. Sitten kun puhutaan kohtuullisesta määräajasta, niin on totta, että Etelä-Afrikan suhteen, jos ajatellaan Euroopan parlamentin äänestystä 13.9. Äh, täysistunnossa, niin sitten tämä ensimmäinen kymmenettä äh, määräaika voisi toimia niiden maiden kohdalla, jossa on delegoitu säädös voimassa, esimerkiksi Namibiassa. Mutta jos ajatellaan Itä- ja Länsi-Afrikkaa, niin tällä hetkellä ei ole vielä määrätty äänestyspäivää Eh, Euroopan parlamentissa ennen lokakuuta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että Afrikan maat joutuvat kärsimään siitä, että me emme pysty pitäytymään määräajoissa Euroopassa. Ja siksi kysyisin komissiolta, onko se ajatellut sitä, että voitaisiin äänestää Euroopan parlamentissa näistä alueista sopimuksista ennen ensimmäinen kymmenettä. Edustaja Kaspari, jos kaksi vuotta sitten tehtiin sopimus, niin kyllä tässä asiat ovat muuttuneet. Ja minusta esimerkiksi Burundissa poliittinen tilanne, jos ajatellaan eh, Itä-Afrikan sopimusta, on todellinen ongelma eurooppalaisille. Voidaanko nyt äänestää tällaisen maan kanssa sopimuksesta? sopimusta, kun siellä on täysin rikottu kotonon sopimusta. Rova Mogherini on kuitenkin ottanut käyttöön 96 artiklan kotonon sopimuksesta eh, tämän maan suhteen, emmekä me eurooppalaisina voi äänestää sellaisen sopimuksen puolesta, jonka osalta 96 artiklaan on vedottu Euroopan parlamentissa. Nyt pitää olla johdonmukaisia. Kaksi vuotta sitten tilanne Burundissa oli erilainen kuin tänään. Nyt tilanne on muuttunut. 96 artiklan on vedottu kotonon sopimuksesta ja siksi emme voi Mm, hyväksyä tätä Euroopan parlamentissa nyt tarvitaan kyllä eh, pientä johdonmukaisuutta eh, kauppapääosaston kanssa. Kiitos. Ja, vielen dank. Niin, paljon kiitoksia. Olen samaa mieltä siitä, että nämä delegoidut säädökset ovat ikävä väline, eli tässä tässä kumppanuudessa. Mehän pyritään yhdessä pääsemään eteenpäin, eikä pyritä painostamaan. Ja tämä on, tässä on tällaista mekanistista politiikkaa taustalla, koska useinhan täytyy sanoa, että mm, no, nyt riittää, se on täysin ymmärrettävää, mutta tämä täytyy katsoa maakohtaisesti eikä sanoa, että kaksi vuotta sitten päätimme muodollisesta menettelystä ja nyt vedämme sen läpi. Tässä edustaja Arena sanoi oikeutetusti. Että on sellaisia asioita, joista mekään emme pidä kiinni näistä määräajoista. Ja tästä syystä nämä delegoidut säädökset ovat kumppanuuden vastaisia. Osa on täysin sellaisia ei tarvitaan ja sellaisissa maissa, joissa on ongelmia, niin emme pysty niihin ongelmiin puuttumaan tällaisilla säädöksillä, vaan meidän täytyy poliittisesti pohtia, miten tilanne korjataan. Ja tästä syystä mielestäni on tärkeää, joko hylätä delegoidut säädökset tai sitten osittain vetää ne pois, koska niitä ei tarvita. Ja kumppanuuden ilmapiiriä ei tulisi heikentää tällaisten säädösten ja painostuksen kautta. Kiitoksia Sandra, viisi minuuttia. Saat aikaa vastata kysymyksiin. Um, Kiitos. <clears throat> Kiitos sitten mielenkiintoisesta kysymyksestä. Minä ymmärrän, että tämä on mutkikasta, joten yritän hiukan purkaa tätä nyt, tätä teknisyyttä. Lähdetäänpä liikkeelle ensinnäkin siitä, että loputavoitteemme on tietysti aina alueellinen. Me emme ole muuttaneet tätä, jotkin näistä ratkaisuista eivät ole optimaalisia, mutta kuten sanoin, Ghana ja Norsulun rannikko, täytyy säilyttää tämän suosituimmuuskohtelu ja, ja olivat päättäneet tehdä sen, että ovat tehneet tällaisia sopimuksia, joita on nyt stepping stone sopimukseksi. Ja me siis emme ole luovuttamassa tästä alueellisuudesta, mutta olen ymmärtänyt, että EPA ovat vaiheittainen prosessi. Siinä ei päästä loppuvaiheeseen välittömästi. Haluaisin myöskin tehdä selväksi sen, <clears throat> että laukaiseva tekijä on tämä ratifiointi, eli ei pidä puhua vain 2014 EPOssa. Teillä on EPA, joka ratifioidaan ja silloin tapahtuu jotakin. Mitä tapahtuu on se, että niiden osalta, jotka onneksi ovat saaneet EPAN, joka on tällainen väliaikainen nosuranekko ja Gana, ne siirtyvät EPA-järjestelyn puitteisiin, eli siirtyvät tähän välineeseen, mutta ne maat, jotka eivät ole yhtä onnekkaita, kuten Kenia, jotka ovat ratifioineet tämän alueellisen sopimuksen, vaikka odotamme, että tämä edelleenkin tapahtuu, siis sillä EPA Itä-Afrikan talousyhteisölle sitä ei tapahdu ennen kuin on saatu kaikki viisi allekirjoitusta ja koko ratifiointi, mutta Kiina, eh, Kenia tänään sopimuksen ratifioimalla yksinkertaisesti jää MARn mukaan puitteisiin, eli markkinoille pääsysäädöksen puitteisiin, jos siis täyttää tämä, ratifioin ehdot silloin äh, nämä suostumuskohtelu jatkuu. Toivottavasti tämä nyt joka selkeyttää sitä, mikä on tämä oikeudellinen puoli asiassa. Mutta sitten haluaisin vielä todeta, että on totta, että kenties äh, tämä ei ole täysin perusteltu, mitä pitää katsoa laajempaa kuvaa. Se, mitä me nyt teemme, antaessamme täysin äh, vel- tulittoman kiintiöttömän pääsyn markkinoille nouseville talouksille – se on asia, jota tarkastelevat seuraavat myöskin muut VTO-maat. En halua tehdä mitään äh, tiukkoja äh, äh, vertailuja tai raakoja vertailuja, koska Bolivian tilanne esimerkiksi ei ole sama kuin kaikkien näiden kuuden maan, mutta ajattelen siis sitä, että kaikki saisivat siis mahdollisuuden tuontiin ilman kiintiöitä ja silloin täytyy katsoa sitä, että kaikkien etujen täytyy olla sellaisia, että ne ovat VTO-määräysten mukaisia. Näiden kuudennosta voi sanoa, että viisi kuudesta saa VTO-määräyksiä vastaavan pilarin, johon tukeutua, mutta Kenia edelleenkin jää tämän markkinapääsysäädöksen puitteisiin vuoden 2014 EPAN ratifioinnin jälkeen. Me emme ole asettaneet maita painostuksen kohteeksi, mutta saaneet valinnan mahdollisuuden. Valinta on tämä GSPn puitteissa. Countries have chosen. And I... Tämän yleisen suostuluskohtelun puitteissa, tai, ja haluaisin nyt sanoa, että parlamentit ovat itse ovat sanoneet, että, että niillä, no, mikä on ollut suuntailla, pyritään tiettyihin taloudellisiin rakenteisiin, eh, voin olla tästä yhteisiä, yhtä mieltä edustaja Kellerin kanssa, mutta uskoanpa, että 12 vuoden jälkeen ei ole kovinkaan paljon painostusta, jota harjoitettaisiin me olemme laajen, pidentäneet määräaikoja, jotka komissio valitsi ensimmäinen lokakuuta 2014 määräaikaan, josta olisi muistuttaa, että se oli se määräaika, jota parlamentti alun perin puolusti, eli ensimmäinen lokakuuta 2016, eli siis paradoksaalisti juuri sen määräaika, josta nyt puhumme. En nyt tätä ruveta sen kummin paisuttelemaan. Minä ajattelen, että me olemme oikeudellisesti katsottuna turvallisissa tilanteissa viiden maan osat ovat valinneet tämän. Alueellisesti kuitenkin haluamme saada aikaan alueellisen sopimuksen, mutta mikään maa ei ole halunnut, että se ei allekirjoitaisi EPA. Nigeria on, on uutessa ovat hyviä, haluaisi edetä asiasta, mutta Nigerialla on erinäisiä kysymyksiä ratkaistavana tällä hetkellä. Kaikilla mailla on oma aikataulunsa, oma tapansa lähestyä asiaa mutta sanotaanpa kuitenkin, että se valinta, että jotkin maat, kuten Nosuraniko ja Ghana, ovat tehneet sellaisen valinnan, että ne haluavat voimakkaasti pysyä yhteistyössä suuren kumppanin <clears throat> kanssa. Ne ovat sanoneet, että Eurooppa on tärkeä kumppani sekä kaupassa että kehitysyhteistyössä. Me haluamme olla sitoutuneita. Emme halua, me voi nähdä tulevaisuutta ilman Eurooppaa. Tämä on meille hyvä uutinen. Me pysymme edelleenkin tärkeinä näille kumppaneille ja meidän tulisi pysyä tärkeinä myös kaikissa ulottuvuuksissa, ei pelkästään kaupan alueella. On kysymyksiä, jotka liittyvät äh, laajempaan politiikkaan ja ihmisoikeudet, kestävä kehitys, joista olemme puhuneet pitkään äh, kunkin sopimuksen esittelyn yhteydessä. Otan vielä yhden asian, tämä rankaiseminen. Me emme rankaise me ehkä etsimme, löydämme ratkaisuja, jotka eivät välttämättä ole ideaalisia, mutta viime kädessä tavoitteena on alueellinen sopimus ja me tarjoamme näille maille eurooppalaisina mahdollisuuden jatkaa hyvää suhdetta meidän kanssamme. Ei pidä unohtaa, että kaikilla ei ole tällaista hyvää suhdetta, vaikka olisivat muuten samankaltaisia maita ajatellen taloudellista kehitystä. Toivon nyt vastanneeni teidän kysymyksiinne, mutta odelen edelleenkin siis täällä paikan päällä. Sorry. Hmm? So the question is, are you withdrawing? Niin kysymys kuuluukin, että vedetäänkö osa delegoista säädöksestä pois? Become... Niin, että ne ovat, kun ne tulevat turhia, ne täytyy vetää pois. on ehkä outoa, että ne esitellään kahdeksan seinäkuuta ja vedetään sitten pois, kun ei odoteta, että ne eivät, niiden käsittely ei ole menestyksekästä, mutta olisin kuitenkin muistuttaa, että ratifiointi päivämäärä Botswana 13. kesäkuuta, siis tämä on se väline, milloin se on tallennettu 13. kesäkuuta, Nosuraniko 12. elokuuta, Ghana 3. elokuuta, Kenia valitettavasti ei puuttu edelleenkin Namibia 6. heinäkuuta ja 26. elokuuta ja odotamme, myöskin otamme Etelä-Afrikalta tätä, siis Vatsimaali 26. kuuta. Helmut. Niin aivan konkreettisesti sanoin. Minulla on vielä yksi lisäkysymys sinulle, sillä Ghana ja Norsulun rannikon delegoidut säädökset liittyvät 2014 EPAan. Jos Ghana ja Norsulun rannikko lähtevät tuohon ensivaiheen sopimuksen mukaan, niin se on eri asia. Se, mistä me puhumme täällä, on se, että tuo 2014 EPA ei ole se, mitä olemme. Puhumme siis eri sopimuksesta. Mistä delegoituihin säätöön liittyvästä asiasta tässä nyt puhutaan? That the trigger... Toista tämä siis laukaiseva tekijä on epäratifiointi. Minä en tiennyt tässä mitään erottelua delegoissa säädöksessä. Jos luette sen huolellisesti, sitä ei ole sanottu, että täytyy ratifioida täsmälleen tuo ja tuo epä, koska se olisi ollut delegoitussäädös, joka olisi ollut välttämätön siksi, että tämä on jo todellisuutta. Alueellisen epäratifiointi on se fakta Etelä-Afrikan, eh, Itä-Afrikan yhteisön ja SADEKin osalta. Se on se tekijä, joka laukaisee 2014 EPAN. Kysymys on, että yksittäinen maa säilyttää suostumusasemansa suhteessa Euroopan unioniin. Tämä on ollut Lillegon säädöksen tavoite. Tämä on hiukan, yksi, hiukan vinossa, vinoutunut tämä keskustelu, koska me suinkaan pakota maita pysymään välineessä, jota ne eivät halua. Jos haluaa pysyä näiden suostumus määräysten puitteissa, ohjelman puitteissa tietyissä asioissa, miksi GSPtä, Se ei tiedetä, ollaanko menossa epään. Tämän täytyy perustua sellaiseen oikeuden perustaan, joka on asianmukainen suhteessa VTO. Esimerkiksi VTO, VTO hyväksyisi tällaista stepstone, stepping stone-sopimusta äh, Kanan kanssa, vaikka pyrimme kuitenkin pitämään Kenian edelleen markkinapääsymääräysten puitteissa, mutta suorastaan tulee vaihe, jolloin tämä täytyy äh, lopettaa. Ja kysymys on määräajoista. Tämä on, se on hiukan kivullista, kivuliasta, mutta kyllä se myöskin oikeanmukaisuus. Tämä on erittäin Meillä on erittäin hyvä eh, reilun kaupan aamiainen. Reiluus liittyy myös siihen, että kohdellaan samankaltaisesti eri tavoin, kohdel, eh, samalla, tavoin, samalla tavoin kehittyneitä maita. Ja meidän on tärkeää se, että pysymme sitoutuneita yhteistyöhön näiden kanssa, kenties sitoutuneempia eh, ajatellen sitä, että meidän käsitellä muitakin asioita kuin kaupan kysymyksiä, puhunpa vaikkapa nyt EU-Afrikka-strategiasta ja niin edelleen, koska ulottuvuuksia meidän suhteessa näiden maiden kanssa, jotka eivät liity kauppaan. Suoraan sanottuna, minä vetoaisin teihin, että te hyväksyisitte sen valinnan, jonka nämä maat ovat tehneet, että ne ovat halunneet tämän äh, tilapäisen, ei välttämättä optimaalisen ratkaisun. Niin kuin sanottu, tähtäämme alueelliseen ratkaisuun. Olen edelleenkin optimisti äh, ajatellen e, Itä-Afrikan yhteisöä. Yksi lyhyt lisäkysymys vielä Judilta. Kiitos Sandra näistä vastauksista. Haluaisin vain saada hyvin selkeän kyllä ei vastauksen. Sanoitte, että nämä viisi delegoitusäädöstä ovat nyt vanhentuneita ja kun ne on nyt virallisesti esitetty, niin eikö tarvita komissiolta myös virallista päätöstä niiden pois vetämisestä? Eli aiotteko kyllä vai ei vetää pois nämä delegoidut säädökset. Kyllä, ennakko tätä kysymystä. Tulemme tekemään se, mikä on välttämätöntä. Komissio tulee tekemään se, mikä on välttämätöntä. Selvä. Nyt päätämme tämän keskustelun näistä delegoidusta säädöksistä. Me päätämme menettelystä sitten koordinaattoreiden kokouksessa myöhemmin tänään. Itä-Afrikan EPA kysymys on sellainen, jota käsittelemme vielä nyt kohta, mutta nyt annan lyhyesti puheenvuoron Indonesian parlamentin valtuuskunnan edustajalle. Täällä kollega on usein ollut VTN kokouksessa. Olemme tehneet hyvin tiivistä yhteistyötä. Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja herra Bernd Lange hän mainitsi, että olemme samassa veneessä VTOssa, parlamentaarisessa ja työryhmissä. Haluan kiittää teitä kaikkia ja nyt aluksi haluaisin ilmaista suuren kunnioitukseni puheenjohtajaa ja valiokunnan jäseniä kohtaan, kun he ovat antaneet meille tämän mahdollisuuden. Ja kuten tiedätte, Aasiassa, ASEANissa aloitamme nyt on ASEAN talouskomitean, joka on tiivisti yhteydessä myöskin EU-hun. Ja toivomme, että Indonesia ja Euroopan unioni voisivat saada aikaiseksi tuollaisen kahdenvälisen kumppanuusryhmän. Indonesiahan on suurin ASEAN Jäsenvaa ja myöskin päämaja on Jakartalla ja toivomme todellakin, että saisimme aikaiseksi tuollaisen kumppanuusystävyysryhmän. Ja nyt kun neuvottelemme EUn kanssa vapaakauppasopimuksista, tarkoituksena on vahvistaa sekä Indonesian ja EUn kauppa- ja investointisuhteita, joten tässä mielessä me olemme täällä – me myöskin tapaamme eh, belgia, belgialaisen parlamentin jäseniä ja myöskin EUn eh, e kauppa vastaavia. Meillä on täällä 13, 13 eh, valtuuskunnan jäsentä. Tämä on iso valtuuskunta. Tulimme eilen tänne. Haluaisin kiittää teitä. Meidän suurlähettiläämme on täällä myöskin paikalla. Ja Munkin henkilökunta on tässä mukana ja kiitoksia vielä kerran ja toivottavasti voimme vahvistaa ystävyyttämme ja kauppaa ja investointeja Indonesiassa ja Euroopan unionissa. Oikein paljon kiitoksia. Paljon kiitoksia ja kaikkea hyvää teille. Ima haluaa tässä lyhyesti käyttää vielä puheenvuoron. Muchas gracias, presidente. Simple... Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti haluaisin toivottaa tervetulleeksi Indonesian valtuuskunnan meidän väliset suhteet ja kaikki se työ, mitä on tehty VTOssa, niitä on jatkettava ottaen huomioon neuvottelut, jotka on tarkoitus aloittaa sopimuksesta, jonka pitäisi olla uudenlainen ja kunnianhimoinen, ja sen avulla pitäisi parantaa meidän välisiä suhteitamme ja myös ihmisten työ- ja elinolosuhteita molemmilla alueilla. Ja kuten eh, valtuuskunnan edustajat tietävät ja johtajat tietävät, haluamme edistää naisten asemaa, jotta näin eh, väestön puoliskon asema parannetaan. Ja olisi todella hyvä, jos saataisiin tällainen kumppanuus- tai ystävyysryhmä perustettua. Kiitos oikein paljon ja hienoa, että tulitte paikalle. Kiitoksia paljon, kaikkea hyvää ja tässä odotamme myöskin hyvää yhteistyötä tulevaisuudessa. Kiitos. No niin, hyvät kollegat, sitten pääsemme kohtaan 11. Itä-Afrikan yhteisön talouskumppanuussopimus. Me olemme tästä jo puhuneetkin tässä. Nyt kyse on siis juuri tästä ja niistä ongelmista, joita siihen liittyy. Tämä saatiin valmiiksi 16. lokakuuta 2014 ja allekirjoitusta kaavailtiin heinäkuulle 2016 Nairobin UNCTAD-kokoukseen yhteyteen, mutta sitä lykättiin sillä Tansania ei voinut allekirjoittaa tai ei halunnut allekirjoittaa. Ja nyt sitten tässä, tähän liittyy ongelma, sillä Kenia on ainoa ei-LDC-maa, joka voisi markkinoille pääsyn preferenssikohtelun menettää. Ja tästä syystä meidän tulisikin nyt keskustella tästä. Olen iloinen siitä, että myöskin Kenian vastaava kauppaministeri on täällä paikan päällä, mutta antaisin nyt ensin esittäjälle Helmut Scholzille puheenvuoron ja sitten arvoisalle Kenian ministerille. Kiitoksia ja myöskin oikein sydämellisesti tervetuloa Kenian kauppaministerille ja myöskin kaikille muille, jotka ovat tulleet seuraamaan tätä hyvin haastavaa asiaa. Haluaisin korostaa tässä ensin EPAN historia. Nämä neuvottelut EPAista äh, lähtivät liikkeelle siitä, kun nämä maat lähtivät äh, alkuperäisestä EPA ryhmästä pois. Ghana, Tansania ja Kenia aloittivat 2000 ja sitten nämä muut maat tulivat mukaan 2007, 27. marraskuuta 2007. EU, EAC-puitteisto laskettiin liikkeelle, mutta sitä ei allekirjoitettu, koska tässä haluttiin saada aikaiseksi paikka- tai maakohtainen EPA, Ja tarkoituksena oli ottaa huomioon tiettyjä kiistanalaisia kysymyksiä, esimerkiksi MFN-asiat, vientitullit ja niin poispäin ja muut kysymykset. Euroopan par- parlamentti esitti päätöslausemaa maaliskuussa 2009 liittyen väliaikaisen sopimukseen. Ja tässä ottaisin esille kolme asiaa tästä päätöslauselmasta. Mm, parlamentti pyysi EUta tarjoamaan tukea akoten maiden hallituksille ja yksityiselle sektorille, jotta voitaisiin helpottaa talouksien siirtymistä näiden epaan, epojen allekirjoittamisen jälkeen. Ja tarkoituksena oli tukea näitä poistoja ja tukea maataloutta ja maataloustuotteita. Ja tarkoituksena oli tukea myöskin näitä herkkiä tuotteita ja talouden muuttumista ja parlamentti painotti sitä merkittävää roolia, mikä AKT-parlamentilla on EPAN monitoroinnissa ja hallitsemisessa ja pyysi, että komissio takaa myöskin oman osallisuutensa näihin neuvotteluihin ja tämä vaatii tarkkaa agendaa EUn ja AKT-maiden osalta ja on tärkeää ymmärtää, kun keskustelemme nykytilanteesta, kun ajatellaan sitä, että näitä epoja ole vielä allekirjoitettu. Haluaisin myöskin vielä todeta toiseksi, että EAC on todella saanut aikaiseksi vahvaa paikallista integroitumista, joten tässä mennään kohti konsolidoitua paikallis yhteistyötä ja myöskin Tulliliitto muodostettiin 2005. Ja tämä sitten äh, lähti liikkeelle 2010. Marraskuussa 2013 esimerkiksi EAC-maat allekirjoittivat pöytäkirjan valuuttaunionille, joten tässä todellakin pyritään lisäämään alueellista yhteistyötä ja myöskin antaa niille oma tilansa äh, liittyen muihin sopimuksiin, joita mantereella on solmittu. Ja olemme havainneet myöskin, että uudet jäsenvaltiot äh, pyrkivät EACn jäseneksi. Esimerkiksi Etelä-Sudan on hakenut jäsenyyttä EACn artiklaan 183 mukaisesti. EPassa tämä myöskin tarjoaa mahdollisuuden että EUn jäsenvaltiot tai EASin jäsenvaltiot voivat liittyä EPAan, joten tilanne muuttuu, vaikka EPA ei kuitenkaan ole vielä saatettu päätökseen. EAC, joka mainittiin, kun puhumme näistä delegoidusta säädöksistä, siinä on mukana Burundi, Ruanda, Swazima ja Uganda. Kenia ei kuulu siihen. Kaikki jäsenet ovat VTOn jäsenvaltioita. Ja tästä syystä se, että ei ole ratifioitu ja allekirjoitettu, että, että ei allekirjoittaisi ratifioitu, ratifioitaisi tätä sopimusta lokakuun ensimmäiseen mennessä, niin se saattaisi olla ongelmallinen nimenomaan Kenialle, niin kuin tuossa mainittiin jo. Ja tämä on mielestäni ongelma. Koordinaattoreiden kokouksessa täytyy ottaa myöskin huomioon se, mitä tämä tarkoittaa viisi. Viidellä ei ole delegoitua säädöstä, mutta yhdellä kyllä. Joten markkinoille pääsy, sääntely ja yleinen tullietuusjärjestelmä tulee olemaan ongelmallinen Kenialle, mutta muille jäsenmaille tämä ei ole ongelmaa, koska koivat tukeutua tuohon kiintiöttömän tullittomaan markkinoille pääsyyn. Ja meillä on myöskin tämä kaikki paitsi aseet väline. No sitten vielä näistä kauppasuhteista. Kauppaa e EACn ja EUn välillä on kasvanut jatkuvasti merkittävästi. Eli 2014-2015 kasvu oli 14,4 prosenttia. Tuonti EU-hun 3,3 prosenttia, sitten toiseen suuntaan. 2015 EU-vienti oli noin 4,1 miljardia euroa. Oli siis näiden tuotteiden arvo ja tuonti 2,6 miljardia euroa tuolta alueelta. Tämä tarkoittaa tässä koko kaupassa 0,2 prosenttia EUn kokonaisviennistä ja 0,2 no, prosenttia EUn tuonnista. Se ei välttämättä ole merkittävä luku, mutta se tarkoittaa kuitenkin hyvin paljon näille maille. EAClle EU on tärkein kauppakumppani tuonti EUsta on noin 13 prosenttia kaikesta EAC-tuonnista. Ja tässä voidaan verrata sitten taas toisinpäin tämä 0,3 prosenttia. Ja sitten jos katsotaan tätä yksityiskohtaisemmin, kun ajatellaan Brexit-äänestystä Britanniassa, meidän täytyy myöskin ymmärtää, mitä se tarkoittaa, jos Britannia lähtisi EU-sta. Ja kun ajatellaan yhdistyneen kuningaskunnan vientiä ja siihen se vaikuttaisi merkittävästi myöskin tulevan kaupan alan yhteistyöhön EUn Brexitin jälkeisen kauppaan EAC-maiden kanssa. Ja esimerkiksi vihannesten vienti Keniasta – Britanniaan oli 58,8 prosenttia 179,2 miljoonasta EUn viennistä muihin EU-maihin, eli se on todella tärkeä tekijä, joka täytyy myöskin ottaa huomioon. EPAN lopun saattaminen on mainittu. Niin, johdannossa eli 16. lokakuuta 2014 oli tuo päivä. Tästä lähtien Kenian vienti, varsinkin tuoreiden kukkien osalta, kärsi. Eli se, mistä me puhumme tänään, vaikuttaa todella syvästi Kenian talouden tuotantosektoriin ja totta kai myöskin maan työntekijöihin. Tästä päästiin sopuun 2015 ja sitten neuvosto myöskin allekirjoitti tämän vuoden kesäkuussa tai siis päätti siitä ja tarkoituksena oli, että allekirjoitus tapahtuu heinäkuussa. Sitä ei kuitenkaan tullut. Ja tässä tämä aiheutti huolta. Haluaisin kuitenkin mainita vielä kerran Burundin ongelman, koska se kuuluu nyt tähän koko asiaan, jotta ymmärrämme, missä me olemme. Siellä on poliittista epätasapainoa. Meillä on artikla 96, joka on otettu käyttöön, ja se tarkoittaa, tai mitä se tarkoittaa Euroopan unionin poliittista poliittiselle valmiudelle, se, että EPA saataisiin aikaisemmin tällaisen maan kanssa, tämä on poliittinen asia, josta meidän täytyy vielä keskustella. Ja totta kai tämä otetaan sitten myöskin mietintöluonnoksessa huomioon, joka sitten tässä myöhemmin saadaan aikaiseksi. No sitten EPAN sisältö. Tämä on aluekohtainen haluaisin painottaa vielä sitä, se tarkoittaa sitä, että se koskettaa kaikkia maita. Siihen liittyy hyödykkeet ja taloudellinen yhteistyö. Se painottaa asymmetristä kauppasuhteiden vapauttamista – Eli se tarkoittaa kaikille EASen tuotteille tullitonta ja kiintiötöntä pääsyä ja myöskin 22 prosenttia 22,6 prosenttia EUn tuonnista on tarkoitus vapauttaa 25 vuoden aikana. Siihen liittyy viinejä, kemikaaleja, muovituotteita, paperituotteita, tekstiilejä, keraamisia tuotteita, laseja, erilaisia metalleja ja liikennevälineitä. Ja myöskin alkuperäsäännöt liittyvät tähän ja tähän tuontiin. Se antaa EAC-maille mahdollisuuden pitää kiinni paikallisista äh, suositumuskohtelusta muiden äh, Afrikan maiden kanssa, mutta äh, antaa tarkoituksena on myöskin se, että nämä säännöt pätevät myöskin sitten kauppaan EU-hun. Ja se painottaa myöskin suojatoimenpiteitä niin, että tulleja, tuontitulleja ei esitettäisi näille muiden maiden tuotteille, joten tässä on myöskin suojalauseke, joka suojaa nimenomaan EAC-maiden teollisuutta. EU ei sovella mitään vientitukia myöskään markkinakriisien aikana. Se tarjoaa yhteistyötä ja resurssien kestävää käyttöä. Ja SPS toimia. Se sisältää kappaleen myöskin kehitysyhteistyöhön ja myöskin sisältää jäsenmatriisin, joka määrittelee rahoitustarpeet 24 miljardia euroa. Tämä on jäsenkumppaneiden laskema arvo, mutta mitään uusia sitoumuksia EU-rahoitukselle ei ole. Ja haluaisin korostaa vielä yhtä tärkeää asiaa, koska se liittyy myöskin näihin kuulemisiin ja keskusteluun, joita käytiin kotonun sopimuksesta kaupan ja kestävän kehityksen osalta. Ja tähän EPAan ei ole mitään erillistä lukua lisätty tähän liittyen. Se olisi voitu tehdä toisella tapaa, mutta TST on mukana. Ja näistä on tarkoitus äh, keskustella viisi vuotta myöhemmin. Ja myöskin tässä on linkki kotonun sopimukseen, sen tärkeisiin elementin, kuten ihmisoikeisiin, demokratiaan, oikeusvaltioperiaatteeseen. Mutta täytäntöpanomekanismi on hyvin heikko ja tästä syystä haluaisin myöskin tässä sanoa, kun puhumme EPAN substanssista, substanssista niin totta kai olemme täysin tietoisia neuvotteluista, joita kansalaisyhteiskunnassa käydään näissä maissa, niistä tavoitteista ja suunnasta, jota uudella sopimuksella on tarkoitus saada aikaiseksi. Ja meillä on samankaltainen keskustelu myöskin täällä Euroopan unionissa kansalaisyhteiskunnan keskuudessa EPAn suunnasta. Ja viiden vuoden välein tarkoitus tarkastella sopimusta, ei kuitenkaan minkään yhteisen monitorointijärjestelmän kautta. Tästä on sovittu tässä on EPAN neuvontava komitea, joka valvoo täytäntöönpanoa. Mitään yhteistä parlamentaalista komitea ei kuitenkaan ole, joten tässä nyt esiintyy kysymys, kysymys siitä, että miten valiokuntamme monitorointiryhmä keskittyy tulevaan kehitykseen täytäntöönpanovaiheen aikana ja mitä muita aspekteja tässä nyt sitten tuleekaan esiin. Mutta tämä on seuraava askel. Ainoa elementti tässä, kun ajatellaan aikataulua EAC-raportille, voitaisiin, sitä ei voida päättää, koska meidän täytyy odottaa allekirjoitusta ja ratifiointia, joten me Euroopan parlamenttina emme voi edetä tässä asiassa ja oletan, että meidän täytyy odottaa uusia kehityskulkuja ennen kuin voimme tuon aikataulun saada aikaiseksi EPAN osalta, joten mielelläni kuulisin myöskin komissiolta, mitä komissio nyt aikoo tehdä tässä suhteessa, että tämä on erittäin tärkeää. Olen iloinen, että me käymme tänään tämän keskustelun, että saamme tietoa keskusteluista viidessä, jäsen, viidessä jäsenvaltiossa, jotka allekirjoittavat EPAN ja myöskin jäsenvaltioista Euroopan unionista. Joten odotan sitä, että saamme enemmän tietoa allekirjoituksesta ratifiointiprosessista näiden eu e- e maiden taholta. Kiitos. Paljon kiitoksia Helmut Scholz esittelijää EAC EPAN osalta ja olen iloinen ja on suuri kunnia, että meillä on täällä Kenian kauppaministeri paikalla, herra Adam Monet. Ehkäpä hän voisi hiukan kertoa enemmän prosessista ja totta kai hän kuvaa myöskin sitä, että mitä riskejä tämä tilanne voi tuoda Kenialle. Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, Kiitos puheenjohtaja, arvoisat jäsenet. Kenian hallituksen ja kansan nimissä haluan kiittää Euroopan parlamenttia siitä, että meillä on mahdollisuus käyttää puheenvuoro tässä kansainvälisen valiokunnassa, kun keskustellaan eh, Kenian ja Euroopan välisestä epäsopimuksesta ja myöskin kaupan kehityksestä Kenian ja Euroopan unionin välillä. Minun ja hallituksen valtuuskunnan, kuten myöskin yksityisen sektorin edustajien osalta, joihin vaikuttaa se, jos tämä nyt tulee tapahtumaan. Ja paikalla myös lähettiläämme. Oli mukava keskustella teidän kanssanne lyhyesti tästä asiasta aiemmin. Haluaisin sanoa, että Kiina, Kenia pitää arvossa sitä, että on ollut mahdollisuus suosituimmuuskohteluun ja sen puitteissa pääsyn markkinoille tullitta. Kenia on kiitollinen niistä kehityspolitiikan aloitteista, joita EU on tarjonnut Kiinalle. EUn markkinoiden suostumuskohtelu on ollut tärkeä tekijä siinä, miten on tapahtunut investointeja Keniaan ja tämä on lisännyt Kenian vientiä EUn markkinoille tehden EU-sta Kenian toiseksi suurimman vientimarkkinan. EUn markkinoiden vaikutus Kenian talouteen on ollut erittäin merkittävää. Siksi, että ensinnäkin meillä on neljä miljoonaa ihmistä, suurin osa heistä on naisia ja nuoria maaseudulla, jotka saavat toimeentulonsa suoraan tai välillisesti yrityksistä, jotka harjoittavat vientiä Euroopan unioniin. Toiseksi suuret yksityissektorin investoinnit, joiden suuruus on 2 miljardia euroa. Ja nämä koskevat sellaisia yrityksiä, jotka yksilmästi vievät EU-markkinoille ja kolmeksikin tiedon ja teknologian siirto, joka on mahdollistanut sen, että viljelijät Keniassa ovat saaneet aikaan useampia satoja, mikä olisi turvallisuutta alueella myöskin EUn kuluttajat, herra puheenjohtaja, ennen kaikkea kuluttajat, jotka hyötyvät Kenian kukista eh, ja myöskin muista kasvituotannon ja vihannesalan tuotteista, joita voidaan tuoda EUn alueelle tullittomasti. Aleten alueellista integraatiota. Kauppasuhteet Kenian ja EUn välillä ovat rakentuneet voimakkaalle alueelliselle integraatiolle, ja EU on rohkaissut tätä omien alkuperämääräisentä puitteissa. Kenia pitää tärkeänä eh, Itä-Afrikan yhteisön alueellista kehitystä ja myöskin tukee sitä, että saadaan syvempiä alueellisen kehityksen aloitteita, joita on syntynyt ECAn tulliliiton kautta myöskin yhteisten markkinoiden ja rahaliiton puitteissa. ECA-markkinat ovat tärkein, alue, tärkein kohde Kenian vienille tällä hetkellä. Kenia myöskin voinut nähdä, että tapahtuu enemmän tuontia ECA-kumppanimaista eh, e jotka liittyvät tähän edistyviin alueellisen integraation aloitteisiin, ja tämä on hyvin tärkeä kysymys meille maana. Herra puheenjohtaja, alueellisen, alueellinen integraatio tulee edelleen kyllä sellainen ponnahduslauta, jota Kenia ja ECA-kumppanit käyttävät muiden alueellisten blokkien kansainvälisen yhteistyöhön, kuten miksi EU ja SADAC, ja tällaiset järjestelyt vahvistavat EACtä myöskin investointikohteena – ja myöskin ajatellen tuotteiden ja palvelujen toimittamista alueelle ja myöskin tällä alueellista kehitystä, periaatteet, jotka liittyvät tällaiseen vaihtelevaan geometriaan ja symmetriaan, ja tämä on mahdollistanut sen, että EAC-kumppanit ovat aina pyrkineet ajamaan eh, alueellisen integraation tavoitteita keskenään ja myöskin muiden kauppablokkien kanssa tavalla, joka on edistänyt alueellista taloudellista kehitystä EAC-maissa, kuitenkaan, kuitenkaan vaarantamatta Eh, alueellisen tavoitetta. Nyt mitä sitten tulee tähän EPAan, kuten tiedätte, herra puheenjohtaja, Kenialla ja EAC-kumppanit ovat olleet vuodesta 2007 neuvotteluissa EUn kanssa, ja nämä neuvottelut saatiin menestyksi päätökseen lokakuussa 2014. Tämä sopimus Kenian kannalta ja muiden EAC-kumppaneiden kannalta välineeksi, voidaan syventää alueellista kehitystä ja integraatiota. EPAN allekirjoittaminen kaikissa EAC-kumppanimaissa on asia, joka on jo otettu esille EAC-ministerineuvostossa ja hyväksyttiin alueellisessa huippukokouksessa maaliskuussa 2016. On pyritty turvaamaan kaikille mahdollisuus allekirjoittaa asianmukaisessa aikataulussa tämä, että huomioon myöskin EAC-sektorin neuvos, joka koskee kauppaa ja investointia myöskin EACn alueellista neuvosto neuvosto, joka vastaa EASin, Itäisen Afrikan kehityksestä ja myöskin se, että EAP allekirjoittaisiin 14. heinäkuuta ei kuitenkaan toteutunut. Siitä on ollut alueellista dynamiikkaa ja kehitystä alueella, samoin kuin myöskin kansainvälistä kehitystä. Nämä kehitykset vaatimat, että EASin valtiopäivästä huippukokous edelleenkin antaa ohjausta siinä, miten EPA allekirjoitetaan – niin, että eräätkin, eräät EACin jäsenvaltiot allekirjoittaisivat sen. Ajatellen Kenian tilannetta heinäkuussa 2016 näemme, että EAC-kumppanimaat ja EU ovat korkeammalla tasolla vahvistaneet, että jäsenvaltiot ovat allekirjoittamaan tämän sopimuksen niin kuin alun sovittiin. On ollut erinäisiä korkeatason tapaamisia ministeri- ja valtionpäämiestasolla tasolla heinäkuusta lähtien, jotta päästäisiin eteenpäin tässä tärkeässä kysymyksessä, niin että lopulta saataisiin sopimus allekirjoitettua. Odotamme, että syyskuussa pidettävä valtionpäivästä huippukokous tulee antamaan voimakasta ohjausta tässä kysymyksessä. Siihen asti EAC-menettelyjen eh, e ja sopimusten mukaisesti mikään ei estä yhtäkään maata etenemästä EPAN allekirjoittamisessa – siksi, että päätös allekirjoittamisesta on jo tapahtunut, kuten mainitsin. Se aikataulu, jonka nyt näemme, on samanlainen kuin lokakuussa 2014, jolloin EACn päätös käynnistää EPA Brysselissä johti siihen, että EACn kumppanimaat, jotka halusivat tätä käynnistää tätä EACtä yhdessä EUn kanssa lokakuussa 2014, ja samaan aikaan jää kuitenkin tilaa niille, jotka eivät vielä ole valmiita tulemaan mukaan tuossa vaiheessa ja antaa niille mahdollisuuden myöhemmin liittyä sopimukseen. Nyt viisi jäsenvaltiota ja puheenjohtaja on sitoutunut allekirjoittamaan EPAN EUn kanssa välittömästi. Olemme optimistisia sen suhteen, että muut jäsenvaltiot sitten kun ovat valmiita, myös liittyvät sopimuksen allekirjoittajiin. Missä tällä hetkellä sitten olemme? Kuten tiedätte, Kenian äh, kiintiötön ja tulliton tuonti on perustunut vuosi 2014 markkinapääsyasetukseen, joka merkitsi, sitä, että Kenian täytyisi myöskin ratifioida vuonna 2016 tämä epäsopimus ja komissio on tehnyt esityksen levyssäädöstä, jolla Kenia poistettaisiin markkinapääsyasetusta koskevien, koske, maiden joukosta, koskevien koskee siksi, että Kenia on vielä onnistunut allekirjoittamaan ratifioimaan tätä sopimusta mitä sitten tulee tapahtumaan vuoden 2016 jälkeen, sitten vielä tiedän se, että Kenia poistettaisiin MAR-listasta olisi katastrofaalinen vaikutukseltaan Kenian kannalta, samoin myöskin koko alueen taloudelle. Kenian talous, maa menettäisi toiseksi tärkeimmän vientialueensa yhdessä yössä, ja se laukaisee valtaisan työttömyyden, joka ilman muuta vaikuttaa neljään miljoonaan ihmiseen eh, tuotantoketjun eri osissa. Se myöskin mahdollisesti aiheuttaa yli 200 yrityksen sulkemisen, joihin on investoitu yli 2 miljardia euroa. EU-markkinoiden menettäminen vaikuttaa Kenian turvallisuuskysymyksiin, ajattelen nimenomaan työttömyyttä ja nuorisotyöttömyyttä, joka, joka päättyy työttömyyteen tiloilla, jotka tuottavat tuotteita, jotka viedään EU-hun. On ajateltava sitä, että ajatellaan nykyistä ma- maahanmuuttohaastetta, joita voidaan nähdä eri puolilla maailmaa mukana Euroopan unionissa, on tärkeää puuttua asiaan. Se, että jos Kiina merki, menettää EU-markkinat, tämä merkitsee sitä, että se vaikuttaa huomattavasti kauppasuhteisiin EUn ja Etä, Itä-Afrikan yhteisön välillä. Jo Itä-Afrikan yhteisö on pitkälti ollut vaikuttamassa tuontoketjuihin EU-yrityksissä – ja pyytäisimme valiokuntaa tekemään kaiken, minkä se voi sen varmistamiseksi, että Kenian markkinoille pääsy menettelyä ei poistettaisi, joka tällä hetkellä on, koska se aiheuttaa riskejä Kenialle ja alueelliselle taloudelle. Kaikki EAC-jäsenvaltiot pyrkivät saamaan, voivat, saavat tämän markkinoille pääsymahdollisuuden EPAn puitteissa, paitsi Kenia, jolta tämä oikeus vietäisiin pois, jotta, jotta mutta tätä ei tapahtuisi. sanoi, sanoin, Kenia tekee kaikessa sen valmistamiseksi, että sopimus saadaan solmittua alueellisesti. Kenia on ryhtynyt seuraaviin toimenpiteisiin, joilla pyritään valmistamaan markkinoille pääsy EU-hun olemassa olevissa olosuhteissa. Ensinnäkin me olemme kirjoittaneet virallisesti Euroopan komissiolle aikomuksestamme allekirjoittaa EPAN välittömästi. Me olemme myöskin viitanneet siihen, että ainakin kaksi viidestä EACn jäsenvaltiosta on sitoutunut allekirjoittamaan EPA-sopimuksen välittömästi. Myös muut ovat ilmaisseet, että niillä on suunnitelmia tehdä näin sekä kun syyskuun alussa suunniteltu huippukokous on pidetty. Rativoisiprosessi parlamentin kautta Keniassa pyritään viemään mahdollisimman pikaisen aikataulun mukaisesti lävitse. Kenia on halunnut myöskin, että tämä huippukokous, joka on nyt suunniteltu pidettävän 8. syyskuuta, jossa katsotaan sitä, miten voidaan mahdollisimman pikaisesti saada allekirjoitukseksi myöskin muissa EASin jäsenvaltioissa. Siksi pyytäisin tämän vali- tältä valiokunnalta, että se ottaisi huomioon Kenian pysyvän sitoutuneisuuden EPAN eh, pitkän tähtäyksen järjestelynä, jolla voidaan syventää alueellista integraatiota, jolla voidaan vahvistaa kapasiteettia EU-hun ja ottaa huomioon Kenian päätös toiseksi että se allekirjoittaa ja ratifioi EPAN viiden muun eh, että jäsenvaltio, jäsenvaltion kanssa pikaisen aikataulun puitteissa. Ja kolmanneksi haluamme pyytää, että valiokunta varmistaisi sen, että ei tapahdu mitään häiriöitä tullittamassa kiintiöittämässä viennissä, jota Kenia harjoittaa EU, e hun ja että tämä EU, EPAN eh, allekirjoitusprosessi ajatellen EAC-tiedon antoa odotettu huippukokouksen jälkeen, jota on tulossa sieltä. Ja sitten pyytäisin puheenjohtajalta, että olen iloinen havaitessa, että valiokunta on ymmärtänyt sen, että Kenia säilyttäisi ensimmäisen lokakuuta jälkeen edelleenkin pääsyn markkinoille markkinapääsostoksen puitteissa siihen asti, kunnes Kenia on allekirjoittanut ratifioinut EPAN, jolle me sitoutuneet haluan myöskin sanoa, että tämä tietenkään ei ole ihanteellinen ratkaisu, että meidän pitäisi sanoa mahdollisimman moni EAC-jäsenvaltio allekirjoittamaan EPA. Kuitenkin kun enemmistö EACn jäsenvaltioista allekirjoittaa tämän ja pyrimme saamaan tämän aikaiseksi ja, ja Kenia ratifioi sopimuksen, silloin Kenia pyrkii ö, sitten sa- säilyttämään ö, markkinaaville pääsyn EPAN puitteissa sen sijaan, että se tapahtuisi EMAERän puitteissa niin kuin tällä hetkellä. Oikein paljon kiitoksia ministeri tästä selkeästä viestistä ja tilanteen selventämisestä. Ja nyt sitten annan varjoesittelijöille puheenvuoron. Ensimmäinen on EPPstä herra Schernfeld. Kiitos, puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin tässä todeta, että olen samaa mieltä esittelijä Scholzin kanssa. Ja haluan myöskin kiittää teitä tästä esityksestä. Se oli hyvin synteettinen. Siinä oli paljon sisältöä. Esititte koko tämän ongelman ja myöskin historiaa aina tähän päivään asti. Ja ymmärsin myös, että esittelijä nyt ei vielä tätä tekstiä tuo julki, koska tilanne on tosiaankin ongelmallinen. Afrikan maat, oikeastaan koko Afrikka, on äärimmäisen tärkeä alue hyvin eri syistä. Se on tärkeä Euroopalle, mutta myöskin koko muulle maailmalle, ei ainoastaan taloudellisista syistä – No totta kai ne ovat aina perusta sopimuksille, muun muassa sille, josta nyt tänään täällä puhumme. Mutta kyse on myöskin yhteiskunnallisista ongelmista ja viime vuosina myöskin geopoliittisista tekijöistä. Kaikista näistä syistä tämä epäsopimus EAC kanssa ja myöskin nämä muut sopimukset siinä ohella ovat hyvin tärkeitä. Ja tähän liittyy vielä eh, eräs toinenkin hankala asia, jota ei muualla ole käynyt ilmi. Esittelijä ja myöskin eh, ministeri puhui siitä. Kyse on nyt lähestymis ehdottaa erilaista lähestymistavasta tähän sopimukseen, siis eri Afrikan maiden taholta. Tämä eri lähestymistapa ei kosketa ainoastaan maita, vaan myöskin poliittisia puolueita, poliittisia ryhmiä. Joten tässä nyt on käsillä sellainen tilanne, joka on oikeastaan aika hankala. Tilanne on hankala, sillä Kenia yksi Afrikan tärkeimmistä maista, varsinkin EACssä. Ja meidän täytyy ottaa nämä ongelmat huomioon. Toisaalta on esimerkiksi myöskin Tansania ja Burundi, jossa on myöskin ongelmia esimerkiksi siinä, että tulisiko niiden allekirjoittaa sopimus vai ei. meidän täytyy nyt tehdä päätös suunnasta, mutta toisaalta meidän täytyy tässä myöskin tietää Euroopan komission kanta. Ja kun nyt on kyse tästä suuntaa antavasta kannasta, en nyt tässä toista näitä yksityiskohtia, jätän sen tekemättä, mutta kun nyt kyse on tämän mietinnön suunnasta, niin emme, en ainoastaan minä, vaan koko EPP pitää tätä sopimusta ja muitakin sopimuksia hyvin tärkeinä ja arvokkaina, koska ne tuovat konkreettisia tuloksia, eivät ainoastaan meille, vaan myöskin kumppaneillemme, sellaisille maille, jotka tarvitsevat tukea kehitykselleen. Ja kuten sanottu, se tuo parempaa elintasoa, mutta myöskin rauhaa, ei ainoastaan Eurooppaan, vaan koko maailmaan. Me olemme sitä mieltä, että sopimuksen voimaan astuminen tulisi hyväksyä mahdollisimman nopeasti. Totta kai tässä on joitakin ongelmia, jotka ikävä kyllä liittyvät tähän aikatauluttamiseen, tämä niin sanottu deadline. Joten meidän täytyy nyt vedota Euroopan komission suuntaan, että se esittää oman kantansa ja kertoo meille, miten tämä tilanne on tarkoitus ratkaista. Sillä eh, yhtäältähän me haluamme, että tämä sopimus astuu voimaan, mutta toisaalta meillä on erilaisia kumppaneita tässä, kuten esimerkiksi Kenia. Heillä on Euroopassa tietyt ongelmat, mutta he tietävät, miten niistä pääsee eroon, ja meidän täytyy myöskin tukea Kenian hallitusta sen toimenpiteeseen. Ja toisaalta meillä on sitten Tansania ja Burundi, joihin liittyy omat ongelmat esimerkiksi sopimuksen allekirjoittamisessa. No mistä nyt kyse on näissä maissa? Kyse on tästä poisjättölausekkeesta. Ja lausunnossani puhun tässä nyt, tai sanon, että onni onnettomuudessa, koska tämä on nyt osoitus siitä, että tällaisilla sopimuksilla on kyllä merkitys ei ainoastaan elintason hyvinvoinnin nostamiselle näissä kumppanimaissamme, vaan niillä on vaikutusta myöskin kansalaisten tilanteeseen ja esimerkiksi ihmisoikeus, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Olen täysin vakuuttunut siitä, että nyt 2000-luvulla kaikkein paras tapa painostaa näitä maita, joiden kohdalla olemme epävarmoja, että pidetäänkö siellä ihmisoikeuksista kiinni, ovat taloudellisia välineitä. Muut ovat ainoastaan toimivat apuna tässä, joten me puollamme sitä, että sopimus astuu voimaan mahdollisimman nopeasti, mutta me odotamme vielä Euroopan komission kantaa. Kiitos. Dank. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi Äh, Jude Curtin Darling SD-ryhmän puolesta. Kiitos oikein paljon. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi ministerin ja kiittää häntä hänen puheenvuorostaan täällä valiokunnassa tänään ja kiittäisin myös Helmutia tästä pitkästä johdattelusta, jossa kerrottiin alueen tilanteesta ja sopimuksen vaiheista. Pitää lähteä liikkeelle siitä minun mielestäni, että tärkeintä on, että kauppapolitiikassamme on kehityksen osalta johdonmukaisuutta, erityisesti kun pannaan näitä talouskumppanuussopimuksia täytäntöön tällä alueella. Tämä asia käy erityisesti ilmi. Siellä on erityisen mutkikas tilanne, jos ajatellaan kuitenkin maata ja EPA. Tansanian päätös lykätä EPAn allekirjoittamista korostaa tiettyjä seikkoja, johdonpaneuduttava kunnolla ja myös komission on näin tehtävä. Minä kampanjoin sen puolesta, että Iso-Britannia jäisi Euroopan unioniin, mutta tämä poislähtöpäätös vaikuttaa kuitenkin näiden sopimusten tasapainoon ja kauppapääosaston pitää tätä asiaa miettiä. Eri teollisuuden aloilla on otettu esiin näitä huolen aiheita ja niihinkin on paneuduttava. Jos ajatellaan Burundia, niin tilanne on siellä ihmisoikeusrikkomusten osalta todella vakava. Siellä on paljon väärinkäytöksiä ja itse asiassa maa olisi pitänyt sulkea täysin pois EU-kauppa sopimusneuvotteluista. Ja kun 96 artiklaan on vedottu kotonon sopimuksesta, niin tämä kyseenalaistaa koko epäasian pitkällä tähtäimellä. Ja siksi meidän pitää todellakin miettiä sitä, miten tämä sopimus on tasapainotettu. Täällä on paljon kommentoitu eh, epän taloudellisia puolia, esimerkiksi tulleja, mutta jos ajatellaan ihmisoikeusnäkökantaa, saimme kuulla ennen kesää ihmisoikeuslausekkeista, niin ei ole tarpeeksi hyviä määräyksiä liittyen ihmisoikeuksiin ja niiden seurantaan. Ja Burundin tilanne tekee selväksi sen, miksi ihmisoikeusasiat on saatava oikein kauppapolitiikassamme, jos haluamme todellakin johdonmukaisesti edistää kehitystä. Ja niin kuin Helmut sanoi, täällä ei ole ollenkaan kestävän kehityksen osiota mukana tässä sopimuksessa, ja tämä on selkeästi komission itselleen asettamien kynnysten alapuolella, mitä tulee yhteistyöhön alueiden kanssa eri puolilla maailmaa. Ja tämä on selkeästi alle sen, mitä muissa talouskumppanuussopimuksissa on sovittu. Tätä asiaa siis pitää vielä miettiä. Ja tässä tilanteessa olisi ollut hyvä, jos komissio olisi hyvin reagoinut meidän vastauksissamme Itä-Afrikan yhteisen suuntaan, mutta tässä on lähdetty liikkeelle ainoastaan siitä, että eniten häiritään sitä kumppania, joka on eniten sitoutunut kumppanuuteen, eli Kemniaan. Ja tänä on pitkään puhuttu delegoiduista delegoidusta säädöksestä, mutta minusta tämä lähestymistapa Keniaan ja delegoitussäädös, jolla halutaan mm, saada Kenia pois tästä suostumusasemasta, ei nyt ole EUn tavoitteiden mukaista, jotka ovat alueellisten integroinnin edistämisajatuksia. Ja tämä osoittaa kyllä sitä, että olemme menossa ikään kuin pimeitä aikoja kohti Euroopan unionissa. Nyt tarvitaan ratkaisu. Täällä on eri kollegoilta kuultu eri ehdotuksia. Niitä on ollut täällä esillä erilaisia myös Kenian hallituksen osalta. Niitä on esitetty, mutta nyt on varmistettava se, että Kenia voi saada kiintiöttömän ja tulluttoman pääsyn. Ja olisi todella tärkeää, että nyt saataisiin aikaiseksi kunnon ratkaisu tätä varten. Maat ovat lykänneet allekirjoittamista, mutta olisi hyvä, että komissio nyt käyttäisi tämän ajan hyväkseen ja paneutuisi sopimuksen heikkouksiin. Voitaisiin miettiä sitä, miten alueen ongelmia voitaisiin ratkaista, miten Brexit vaikuttaa näihin epäsopimuksiin, niin miten se muuttaa tasapainoa, pitää parantaa kestävän kehityksen kappaleita ja olosuhteita. Tarvitaan myös lisää tarkkailua kansalaisjärjestöjen toimesta. Ja kaikki tämä on todella elintärkeä, sanotaan sellainen sopimus aikaiseksi, joka edistää kehityksen mahdollisuuksia, niin kuin aikaisemmin sanoin. Muuten nämä ovat vain ensimmäisen sukupolven kauppasopimuksia, eivätkä toisen sukupolven kauppasopimuksia, mutta nyt pitää kyllä kyetä parempaan. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Takkula. Thanks, Mr. Chair, and uh, Kiitos, puheenjohtaja. Olen uh, Rova Saakin tilalla täällä, Saakin tilalla täällä niin hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. On tärkeää, että me käymme tällaista ajatusten vaihtoa tänään sopimuksesta itä-afrikkalaisten kumppaneidemme kanssa. Haluaisin ottaa esille erinäisiä kohtia. Ensinnäkin tavoitteet joihin näillä sopimuksilla pitäisi päästä. Niin kuin tiedätte, kysymys ei ole klassisesta vapaakauppasopimuksesta, vaan kumppanuussopimuksesta, joka, jossa kumppanuuskuuden avulla yritetään edistää kauppaa ja kehitystä, eli tämä on epäsymmetrinen sopimus. Tässä mielessä on tärkeää, että sopimus todellakin tehokkaasti täyttää tämän tehtävän. Mitä tulee tähän ratifiointiprosessiin, tällä hetkellä hetkellä täytyy löytää tie ulos umpikujasta ja työstää ratkaisu Keniaa varten. Sopimus on asteittainen ja asymmetrinen siinä mielessä, että unioni avaa täysin markkinainsa akt kautta ja voi hyötyä tietystä siirtymävaiheesta. Tämä on hyvä lähtökohta, mutta kuitenkin olisi viisasta säännöllisesti seurata sitä, miten voidaan avata Afrikan markkinoita ja arvioida sitä, onko avoimuuden aste sovelias ja ovatko siirtymäkaudet riittävän pitkiä, jotta maat voivat sopeutua tuki on olennaisen tärkeää sen varmistamiseksi, että sopimuksella on myönteistä vaikutusta talouksiin. Toiseksi EPAN täytyy edistää alueellista integraatiota Itä-Afrikassa. Tämä on tärkeää siinä mielessä, että afrikkalaiset kumppanimme ovat luomassa – maanosan laajuista vapakauppa-aluetta pitkällä tähtäyksellä ja näiden epäsopimusten täytyy osaltaan edistää tätä maanosan laajuista integraatiota. Kolmanneksi näiden sopimusten, epäsopimusten täytyy olla myöskin sosiaalisen kehityksen välineitä ja tässä mielessä on välttämätöntä, että viiden vuoden kuluttua voidaan tarkastella uudestaan niitä lukuja, jotka koskevat nimenomaan kestävää kehitystä. Should have been more ambition. Sopimukset olisivat voineet olla kunnianhimoisia ajatellen ihmisoikeuksia. Pelkästään siihen viittaaminen, että on kotonun sopimus, on riittämätöntä. Olen pahoillani siitä, että ihmisoikeusmääräykset eivät ole voimakkaampia. Ja lopuksikin tämä sopimus tällä hetkellä – on pattitilanteessa. Se voi vaikuttaa Keniaan, mutta olisi hyvä antaa Kenialle lisäaikaa, kun Tasania ja Uganda ovat tekemässä päätöksiä omasta suhtautumisestaan sopimukseen. Niitäkin voidaan pitää vaihtoehtoisena ratkaisuna, jos osapuolet kieltäytyvät allekirjoittamasta sopimuksen. Joka tapauksessa minä voisin välttää se, että Kenia kärsisi tilanteen seurauksista, joista, jo, tilanteen, johon, josta maa itse olen vastuussa. Kiitoksia. Skakeller. Thank you. Kiitos. Tässä on sanottu paljon, pyrin nyt puhumaan lyhyesti. Ei varmastikaan ole järkevää, että tässä nyt Kenialle meillä olisi delegoitu säädös, mutta jos ymmärsin komissiota oikein, että aio vetää pois tätä, ehkä voitte sanoa sen niin, että se on meille kaikille selvä asia. Jos Tansania tarvitsee enemmän aikaa Brexitin vaikutuksen arvioimiseen. se on kyllä ymmärrettävä. Me kaikki haluaisimme ymmärtää, mitä vaikutuksia Brexitillä on. Ja tässä mielessä tässä nyt ei voida sanoa, että tämä olisi, eh, ei ole oikea syy, ei sopiva. Eh, kyllä minusta on ihan täysin validi syy tätä kysyä. Ja tässä me voisimme tehdä hyvin paljon tämän määräajan puitteissa, kun ajatellaan YK määräyksiä, koska tämä voisi myöskin vahvistaa sitä. Ja jos nyt sitten neuvosto ratifioi tekstin vuotta myöhemmin, niin tämäkin on melko nopea. Jäsenvaltiot eivät aina ole nopeita. Tässä me voisimme vaatia, että muutkin maat toimivat tässä nopeasti, joten tällä olen samaa mieltä kritiikistä liittyen tähän lähestymistapaan. No, me olemme menneisyydessä kerran nähneet, mitä vaikutuksia tällä on ollut. Meidän pitäisi tässä nyt kyllä toimia paremmin. Merci. Euh, je vais pas répéter tout... Kiitos. En enää toista sitä, mitä tässä on sanottu, mutta on todella tärkeää puhua uuden sukupolven sopimuksesta Afrikan osalta ja meidän pitää miettiä yhdistyneen kansakuntien uusia sitoumuksia, esimerkiksi COP21, ja näissä yhteyksissä niistä ei puhuta, ja tämä on ymmärrettävää, koska neuvottelut alkoivat jo monta vuotta sitten, mutta se kuitenkin tärkeää saada nämäkin asiat mukaan näihin suhteisiin, mitä meillä on Afrikan maiden kanssa. Olisi tärkeää kysyä myös kotonon jälkeistä ajasta, koska tiedetään, että kauppasopimukset ovat osa kotonon sopimusta, joka loppuun 2020 viitataan kotonon sopimuksiin, mutta ei tiedetä, minkälainen vaikutus kotonun jatkolla tai jatkumattomuudella on näihin sopimuksiin. Meillä ei siis ole selkeitä vastauksia liittyen kotonun sitoumuksiin. Ja sitten on kaikki eh, tämä, mikä liittyy kestävään kehitykseen ja seurantaan. Kaikki tämä täältä puuttuu aivan täysin. Ja täällä on sanottu myös, että nyt kun Afrikan kanssa työstetään vapaakauppasopimuksia, niin tämä tehdään, jotta voitaisiin olla VTOn mukaisia, näin komissio on aina sanonut. Mutta ei tässä ole kyseessä ainoastaan VTOn linjoille saattamisesta, vaan olisi ollut vielä tärkeämpää ehkä todellakin keskittyä tähän sen sijaan, että olisi pakotettu näitä maita, erityisesti jotka ovat vähemmän edistyneitä, neljä viidestä maasta on erityisen eh, vaikeassa kehitystilanteessa olevia eh, maita, kun puhutaan eh, ei vastavuoroista sopimuksista, koska tässä on erilainen vapauttamisen aste, mutta Uganda ja Burundi esimerkiksi ovat kyllä sellaisessa kehitystilanteessa, joka on todella eh, jäljessä siitä, missä Euroopassa mennään, eikä tässä ole tarpeeksi eh, takeita ja suojaa. Ja jos ajatellaan poliittiselta kannalta niitä vaikeuksia, jotka on Burundin sopimuksen allekirjoittamisessa. No, YK on 2016 tilanteesta kertonut, siellä on 348 eh, teloitusta tapahtunut yhdessä vuodessa. 150 siviiliä on löydetty Pujumpuran lähistöltä. Eh, ja haluan kysyä, ollaanko todellakin valmiita nyt allekirjoittamaan tämän tyyppisen hallituksen kanssa sopimusta. Ja Kenian ministerikin kysyi, onko mahdollista, että olisi sellainen sopimus, joka kattaisi ainoastaan kaksi tai kolme Itä-Afrikan maata. Ensin komissio sanoi, että ei, sillä näitä neuvotteluja on käyty viiden maan kanssa ja sopimus on saatava aikaiseksi kaikkien viiden maan kanssa, mutta kysymys on nyt siitä, voidaanko ainoastaan yhden tai kahden maan kanssa sopimus tehdä. Näin voitaisiin ratkaista tämä Kenian ongelma liittyen niin maihin, jotka kieltäytyvät sopimuksesta, mutta näin saataisiin myös ratkaistua Euroopan ongelma, eli että ei allekirjoittaisi Burundin kanssa sopimusta. Tämä on eh, komissiolle esitetty kysymys. Minulla on heille toinenkin kysymys, eli se, onko mahdollista työstää ikään kuin B-suunnitelmaa, joka olisi ikään kuin GSP plussa. Komissio on puhunut vaihtoehdosta GSP-järjestölle, mutta ei GSP plussalle. Tämä voisi kuitenkin olla mielenkiintoista Keniallekin, sillä se ei näin irrottautuisi alueellisesta integraatiosta, sillä kyseessä ei olisi Kenian ja Euroopan välinen vapaakauppasopimus, vaan se olisi sellainen sopimus, joka päästäisi Kenian Euroopan unionin markkinoille sen sijaan, että pitäisi eh, antaa mm, vastavuoron kohtelu ja tämä olisi vaikea neljälle muulle maalle. Onko tällaista mahdollisuutta mietitty? jotta Kenia ei jätettäisi sellaiseen tilanteeseen, joka todella mm, tuo epävakautta sen talouteen. Kiitos. No. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi Kristoff Jelner. Paljon kiitoksia. Puhun tässä muutama minuutin, mutta tämä on todella monimutkainen, kun ajatellaan kaikkia näitä sopimustasoja, EPA, ja myöskin nämä kotonuuhun liittyvät asiat ja miten tämä toimii yhteen. Mutta haluaisin kuitenkin selvennystä yhteen asiaan keskustelua, kävitte aamulla, siis minähän tulin juuri, mutta me olemme käyneet tämän jo vuosia sitten tästä sääntelystä. Ja, ja me tiedämme, että syy tälle on se, että jotkin maat eivät ole allekirjoittaneet ja ratifioineet EPA-sopimuksia – mutta on hienoa kuulla, että Kenia on sitoutunut allekirjoittamaan ja ratifioimaan, ja mikäli Kenia näin tekee, niin kyllähän sitten ongelma on ratkaistu, koska delegoidussa säädöksessä sanotaan, että pitäisivät suositumuskohtusta kiinni, jos he ovat allekirjoittaneet ja ratifioineet. Ja jos me uskomme, mitä kuulemme, ja minä todellakin uskon, niin en kyllä näe tätä ongelmaa. Haluaisin, että tätä minulle selitettäisiin. Tämä totta kai voitaisiin sanoa, että niin onko tämä nyt uusi asia. On hienoa kuulla tämä sitoumus Kenialta, mutta olen hiukan yllättynyt siitä, että tämä keskustelu käydään juuri nyt. No, onko kello nyt sitten viitta 12 vai 5 yli 12? niin siitä voidaan kyllä keskustella sen sijaan, että olisiko tuo allekirjoittaminen tapahtunut pari kuukautta sitten. Kyllä täällä on kollegoita, jotka ovat sitä, mielestä, ovat sitä mieltä, että tuo viive on hyvä. No minä en kuitenkaan kuulu heihin. Ja syy tälle on se, että kun olen ollut 12 vuotta täällä, niin me olemme keskustelleet kerta toisensa jälkeen näistä epoista ja aina vaan lykkäystä tapahtuu. Meillä ei ollut ainoastaan suunnitelma B, meillä oli suunnitelma C, meillä oli väliaikaisia raportteja, eri ajatuksia, joilla pyrimme saamaan tämän asian eteenpäin. Ja tässä yhteydessä niin pidän hyvänä tätä Maria Areenasin ehdotusta, että tarkastelisimmekin SP plussaa, mutta Kenian puolelta Äh, se, että se ratifioi se 27 yleissopimusta, se ei ole meidän käsissämme, mutta tämäkin on hyvä asia. Mutta tämän täytyy lähteä liikkeelle täällä ja nyt. Se, että allekirjoitetaan ja ratifioidaan EPA, koska sitten kun se on tehty, niin meillä ei ole mitään ongelmaa minun mielestäni. Ja sitten minun täytyy ö, hyväksyä se, että tässä on tämä kysymys, että miksi tämä tehtiin nyt eikä, eikä pari kuukautta sitten. Kiitoksia. Sandra, voitko nyt antaa selkeän viestin Kenian vieraille siinä suhteessa, että mikä tilanne tulee olemaan, jos Kenia ratifioi EPAN? Pitääkö paikkansa, niin kuin Kristof Fjerne totesi, että ongelma on sitten ratkaistu ja he saavat vapaan pääsyn tullittoman kiintiöttömän pääsyn Euroopan unionin markkinoille. Onko tämä totta? Voitko taata tämän? Ja totta kai tässä oli paljon muita kysymyksiä muilta kollegoilta. Sandra, ole hyvä. Kiitos. Haluaisin kiittää ministeriä siitä, että hän tuli tänne paikalle ja esitti näin selvästi tämän maan halun jatkaa yhteistyöstä Euroopan kanssa. Minä haluaisin kiittää tästä, koska me todellakin haluamme laajentaa ja vahvistaa yhteistyötä kumppanuutta. Ei tämä koske ainoastaan kauppaa, vaan olemme tietoisia siitä, että Euroopan kansalaisyhteiskunta on myös muuttanut lähestymistapaansa. Aivan ensiksi haluaisin tehdä selväksi sen, että tässä johtotähtenä on alueellinen sopimus, mutta kuten sanottiin, niin juristi ottaen Itä-Afrikan maat ovat jo huippukokouksessa tai itse asiassa kauppaministerin kokouksessa päättäneet allekirjoittaa, eli kukin maa on nyt vapaa allekirjoittamaan. Tämä on siis nyt juridinen vastaus. Nämä maat voivat allekirjoittaa ja myös me. Eli juristi voidaan jatkaa, jos Kenia allekirjoittaa ja ratifioi, niin tämä ei tarkoita sitä, että laukkaistaan EPA, vaan tämä tarkoittaa sitä, että Kenia ja Marin. Tämähän tar- on delegoitujen säädösten tarkoitus. Ja haluaisin myös edustaja Scholzia sydämesti kiittää. Hän on pitänyt oikein objektiivisen esityksen tästä sopimuksesta, joka on monimutkainen niin kuin kaikki talouskumppanuussopimukset. Ja siinä on kaikkea sellaista, mitä pitää pyrkiä ymmärtämään. On myös hyvä, että puhuttiin kestävästä kehityksestä ja siitä, että on lauseke eh, täytäntöönpanon keskeyttämistä ja niin kuin tässä on sanottu, on olemassa tällainen lauseke, joka sen sitoo selvästi kotonuuhun. Ja keskustelun loppupuolella olin jo vakuuttunut, niin kuin aikaisemminkin, siitä, että tämä lauseke – antaa Euroopan unionille sellaiset mahdollisuudet, mitä se itselleen haluaa ottaa ihmisoikeuksien tarkastelun osalta myös tällä alueella. Ja haluaisin myös GSPn eikä GSP plus viittauksen takia tässä poistetaan epäilyksen GSP plusan osalta tarvitaan kyllä täytäntöönpanoa. Tämä ei ole minusta mikään ratkaisu, jos ei eh, epä haluta, mutta kun ministeriltä kuulimme, että on olemassa maa, joka haluaa epäsuhteen, eikä GSP plus tai GSP suhteen, eli siksi en nyt välttämättä halunnut ainoastaan GSP viitata ja, ja jättänyt muistaan GSP Plussaa. Täällä on hyvin vapautettua kauppaa, jo 65 prosenttia on nolla tasolla, jos ajatellaan kaikkia VTO-kumppaneita. Ja siksi kaupasta on vapauttu 70 prosenttia. Täällä on 7 vuoden moratorio ja 25 vuotta eh, täytäntöönpano aikaa, eli 2043 olisi viimeinen täytäntöönpano vuosi. Tuskin tämä on mahdotonta tämän 17 prosentin osalta, mikä Euroopan suuntaan pitää vapauttaa. Ja jos sitten tähän rinnalle laitetaan se, että on selkeä kappale, joka koskee kehitysyhteistyötä, tämä on yksi niistä asioista eniten ja kiivaammin puhuttiin eh, tämän, mm, tämän paron ulkopuolelle jättämistä koskaan lausekkeen lisäksi, jotta voitaisiin edistyä siihen suuntaan, että tämä on todella keskeinen alue myös tavaroiden osalta, ei ainoastaan palvelujen osalta. Ei tässä nyt paljon kysymyksiä olisi, mutta haluan kuitenkin sanoa, että olen Kyrdendalin kanssa aivan samaa mieltä siitä, että meidän on oltava tuollakin kehityksen osalta johdonmukaisia. Me haluamme yhä vielä alueellisen sopimuksen suhtaudun optimisti siihen, että tämä olisi mahdollista. Huomioiden myös sen, mitä arvoministeri Keniasta nyt Ampäyllä meille sanoi. Ja jos meidän pitää nyt vastata vielä tähän kysymykseen, joka ikään kuin otettiin esille, eli miten voidaan välttyä näiltä häiriöiltä, no on selvää, että parasta olisi, että epä saataisiin koko alueelle, mutta tähän tarvitaan kaikki mukaan. Kiitos. Thanks a lot, Helmut. Kiitos paljon. Niin sinulla on kysymys. <laughs> because it was actually question. Niin, oli kysymys, jos mä sen oikein, siitä, että jos Kenia allekirjoittaa ja ratifioi, niin delegoidun säätöksen puitteissa. Jos sanoo, että he tekevät, se tekevät mitä he sanovat, silloin meillä ei ole ongelmaa. Yes, under the map. Näin Marin mukaan. Daniel. Niin, vielä haluaisin selventää, koska me kävimme tämän keskustelun jo aamulla. Eli nämä huolenaiheet, joita tietyt jäsenet ovat esittäneet Kenian suhteen, otetaan huomioon tämän delegoidun säädöksen muodossa. Yes, the delegated act covers exact... Niin, delegoitu säädös kattaa juuri tämän ongelman. Me valmistelimme niitä huomioiden eri tilanteet ja Kenian osalta on selvää, että 2014 EPAn ratifiointi antaa mahdollisen jäädä mukaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen. Tämä on eri tilanne Kaanassa ja muissa eh, maissa. MAR on aivan erilainen väline. Just. Niin, haluaisin vain vielä varmistua Siis tämä tarkoittaa sitä, että allekirjoitetaan ja alle, ratifioidaan, mutta se ei kuitenkaan astu voimaan. Eli tässä kuitenkin saadaan pääsy markkinoille. Ja tämä on VTO-sääntö. Ja kuitenkin olla varma, että tämä ei toimi. Eli tästäkö tässä nyt on kyse? Jos ollaan varmoja, että nämä neljä muuta eivät ratifioi, yksi ratifioi, niin sitten voidaan varmaan, että ei astu voimaan, koska tässä tarvitaan viisi. Ja tämä tiedetään, koska tästähän neuvoteltiin alussa. Ollaan varmoja, että muut eivät tee sitä, yksi tekee. Eli tässä täytyy myöskin sanoa muille Afrikan valtioille, varsinkin Länsi-Afrikan maille. Eli, eli yksi riittää, jotta saadaan pääsy markkinoille. Tämä on erittäin mielenkiintoista Kenialle, mutta myöskin muille Afrikan maille. If I may, I want to recall that I said... Haluaisin muistuttaa, että sanoin, että me pitämme mielessä eri tilanteen eri maissa. Viittaus Länsi-Afrikkaan ei ole ollenkaan asiana, koska kaksi muuta ovat edenneet olemassa olevan tilapäin väliaikaiseen epan, jota on Kenialla ei ole tätä väliaikaista epähän, johon se voisi palata, joten vertaus ei ole mahdollinen. Ja sitten se, että tämä markkinoille pääsäästys, että se vastaisi VTO-määräyksiä. Se on asia, josta on keskusteltu toista, tämä ei ole mitään uutta. Ja te olette auttaneet meitä viemään asiaa eteenpäin, niin että saataisiin aikaan Afrikan kanssa suhteet, jotka vastaavat VTO-määräyksiä. Joten tämä on hyvin äh, ongelmallista, koska saamme aikaan viime kädessä sen, että vain yksi maa jää tämän markkina-asetusjärjestelyn puitteisiin, mutta äh, muiden osalta – on jotka ovat VTO-määräyksiä vastaavia. Sadekilla on sellainen Tansanialla kenties tällä hetkellä on tilanne, jossa pitää pohtia tilannetta, mutta jos se päättää allekirjoittaa ja ratifioida, niin silloin saamme sellaisen ratkaisun, joka on VTOn määräysten mukainen, mutta sadakin osalta ratifiointi tapahtuu kaikissa maissa ja, ja EPA, joka siitä syntyy, ja Länsi-Afrikassa on EPA, johon kaksi maata on jossa kaksi maata tulee hyötymään. Vielä tekninen kommentti, puheenjohtaja. EPAT ovat sellaisia, että niillä on pitkä toimeenpanojakso, esimerkiksi Ganan tai Nosuranikon ratkaisu valita tällainen väliaikainen EPA ei aiheuta häiriöitä, koska eh, ennen kuin on todellista toimeenpanoa, tarvitaan siis kymmenen vuotta, kymmenen vuoden sisällä saadaan alueellinen sopimus Länsi-Afrikassa – meidän pitää miettiä vielä sitä, että epä on asteittainen prosessi, se on dynaaminen prosessi, joten meidän pitäisi kunnioittaa sitä, että on erilaisia valintoja, erilaisia tilanteita. Ei pidä ajatella, että epä on jokin tällainen eh, malli, jota kaikki noudattavat. Ei ei neuvottele tällä tavoin. Me kunnioitetaan jotakin eri maita eri maiden ratkaisuja. Ja suoraan sanottuna – he saivat valtuutuksen omilta elimiltään, omilta instituutioiltaan, joita heidän täytyy kunnioittaa. Jos päätös on kypsynyt korkeammalla tasolla, että he kaikki allekirjoittaa, niin Kenia on vapaa allekirjoittamaan sen. Ei se tarvitse meiltä lupaa siihen. Heidän pitää isä sisäisesti sopia asiasta. Haluan olla hiukan pedagoginen tässä. Meidän pitäisi välttää vertailuja silloin, kun tilanteet ovat sellaisia, että vaikka on sama äh, otsikko, niin oikeudessa katsottuna tilanne, joka on otsikon alla, on, voi olla hyvinkin erilainen. Minister. Niin, anteeksi. Hyvä ministeri, voitteko antaa konkreettisia päivämääriä allekirjoittamiselle ja ratifioinnille? Mainitsitte syyskuun, mutta milloin, milloin tämä siis tapahtuu? Mr. Chairman, uh, thank you very much. Hyvä puheenjohtaja, kiitos oikein paljon. Me haluaisimme allekirjoittaa sopimuksen huomenna, huomisaamuna. Tämä on meidän suunnitelmamme. Minä en pala Keniaan allekirjoittamatta sopimusta. Mitä ratifiointiin tulee, eilen illalla päätettiin, että parlamentti aloittaa työskentelytauon huomenna. Eli aika hyvä ajoitus. Ja parlamentti palaa töihin vasta lokakuun toisena päivänä. Taas aika mielenkiintoinen päivä. Mutta tämä kyllä pidetään mielessä. Emme halua menettää markkinoille pääsyä edes päiväksi, sillä paljon tilauksia on tehty ja liike-elämä voisi vaikeutua, jos näin tehtäisiin. Eli kyllä sitoumus on olemassa ja katsotaan nyt parlamentaaristen sääntöjen puitteissa, miten voidaan ratifioida tämä. Meidän tietysti pitää tämä asia esitellä parlamentille ja siellä saadaan sitten vakuutettua, mutta Kenian hallitus on kuitenkin asian sitoutunut ja olemme valmiita tätä edistämään, että voidaan varmistaa markkinoille pääsy. Paljon kiitoksia ministeristä. Vielä Helmut. I want to say... Haluaisin kiittää ministeriä ja myöskin kaikkia kollegoja, jotka vaikuttivat tähän erittäin tärkeään keskusteluun, enkä näe mitään syytä, että jos sopimus allekirjoitetaan, että delegoitua säädöstä jatketaan, niin kuin jo muiden vi- vi- viiden maan osalta on jo todettu. Sitten toiseksi haluaisin kiittää myöskin kaikkia puheenvuoroja ja eri näkemyksiä jotka vaikuttavat tähän keskustelun sisältöön ja tähän EPPAan, jota meidän täytyy vielä työstää täällä valiokunnassa. Meidän täytyy sitten katsoa vielä, mikä on tilanne muiden maiden osalta, sillä niin kuin tässä Galina juuri totesi, tämä aluekohtainen näkemys, joka on EUn Afrikka-strategian keskiössä ja jota painotetaan myöskin Lissabonin sopimuksessa, kun ajatellaan yhteistyötä näiden maiden kanssa, sen tulisi olla tässä suuntaviivana myöskin, kun arvioimme Euroopan parlamentin kantaa sopimuksen ratifioinnista. Ja tämä sitten johdatteleekin minut kolmanteen huomioon. Totta kai meidän tulisi myöskin kasvattaa tätä kontekstia neljän, muiden, neljän muun maan kanssa. Täytyisi katsoa, että missä missä, ne, missä tilanteessa ne ovat, jos ajatellaan tulevaa talouskumppanuutta Euroopan unionin kanssa, mitä se tarkoittaa esimerkiksi alueen kestävälle kehitykselle, se, että nämä maat saavat mahdollisuuden parantaa talouttaan ja yhteiskunnallista tilannettaan. Tämä on nyt tilanne ja sitten pohdin tietysti näitä aikatauluja, joita tässä nyt sitten ehdotetaan myöskin koordinaattoreille. Kiitos paljon. Kiitoksia. Näin saimme tämän kohdan 11 käsiteltyä ja sitten pääsemme kohtaan 12. Tämä on samankaltainen. Tässä kyseessä on Länsi-Afrikan ja Gaanan talouskumppanuussopimus. Ja koska meillä on tässä vain vähän aikaa, annan esittelijä Fjellnerille puheenvuoron tässä saman tien. Brief. Kiitos. Ainoa lyhyt sanen, koska nyt oli pitkään keskustelleet näistä e- EPA-sopimuksista. Neuvottelut saatiin päätöksen vuonna 2008 ja Ghana on nyt allekirjoittanut ja ratifioinut tämän tänä kesänä Ganan kattaa alueellinen ECOVAS, EPA, ja me toivomme, että tuo EPA voitaisiin saada kaikkien osapuolten allekirjoittamassa ratifoimaksi ensimmäisen lokakuuta mennessä. Tämäkin on optio, joka meillä olisi. Anteeksi, tämä ei ole se, mitä me kuitenkaan nyt odotamme, vaan me haluamme, että Kana allekirjoittaa tämän tilapäisenä ratkaisuna, koska tämän käytön tilapäinen EPA ei ole niin hyvä ratkaisu, kun ajatellaan alueellista kehitystä. The Ghana interim EPA itself... Kanan tilapäinen EPA ei kata kaikkea, se ei, mutta se antaa kuitenkin tullittoman pääsyn Euroopan markkinoille. Kanan <clears throat> markkinat vapautta aloitetaan asteittain. Tavoitteena pitäisi olla se, että näitä, tätä valtuuttamista ei tapahdu tämän tilapäisen EPAn määräyksen mukaisesti, vaan täytyy vain toivoa, että alueellinen EPA tulisi voimaan. Tämä on kuitenkin sitä, mitä Santa sanoi, että pitää hyväksyä eri jäsenvaltioiden, eri kansakuntien itsemääräämisoikeus, ja Kana on sen vaihtoehto, jonka Kana nyt on valinnut, että tätä meidän täytyy kunnioittaa ja ensin sopia tästä väliaikaisesta epästä ja sitten toivoa, että ensimmäisenä lokakuuta saadaan ratifiointi ja allekirjoittaminen toteutumaan niin, että kaikki ekovasin jäsenet sen tekevät. Kiitos, Jude. Paljon kiitoksia. No, tämän aamuisen keskustelun jälkeen on hyvin vaikea olettaa, että tässä nyt kiusaaminen on onnistunut Gaanan kohdalla ja me olemme tässä kesän aikana nähneet, että Gaana ja Norsulurannikko ovat vastanneet tähän komission uhkaavaan uhkaavaan uhkailuun. Ja täytyy tässä nyt myöskin huomata, että kymmenen vuotta sitten talouden konteksti oli hyvin erilainen silloin, kun tästä päätettiin, joten on miele- vielä mielenkiintoisempaa, kun nyt ajatellaan esimerkiksi aikaisempaa Kenia-keskustelua ja EAC-keskustelua, niin maat joita koskettaa sama komission sääntö markkinoille pääsyasetuksen osalta, niitä kohdellaan eri tavoin siinä mielessä, että miten ne saavat näitä etuskohteluita, kun ajatellaan näitä kahta epaa, joita ei ole vielä täysin allekirjoitettu ja ratifioitu osapuolten taholta. Joten tämä on mielestäni täysin epäreilua. Varsinkin kun nyt katsotaan tätä väliaikaista epää, se on vanhentunut, se on epätasapainoinen, eikä se heijastele tämänpäiväisiä todellisuuksia. Jos nyt ajatellaan tätä väliaikaista epää, niin se on hyvin erilainen kuin tuo vuoden 2014 epää. Ja tämä todellakin tarkoittaa sitä, että me luomme eroja ECOAS-alueelle eh, ja me vesitämme myöskin tuota alueellista yhteistyötä, koska tämä oli kuitenkin yksi tärkeimmistä prioriteeteista, joka Euroopan unionilla oli, kun ajatellaan tätä VTO-yhteensopivuutta. Ja esimerkiksi ihmisoikeusnäkökulmasta ei ole mitään lukua, ei ole mitään linkkiä kotonuuhun, kansalaisyhteiskuntaa ei ole mainittu kertaakaan väliaikaisessa sopimuksessa – komissio toteaa, että väliaikainen sopimus korvataan ö, tällä varsinaisella sopimuksella sitten, kun se on vihdoin ratifioitu. On tärkeää tässä olla myöskin realistia, enkä nyt näe, että ECOAS EPA allekirjoitettaisiin lähitulevaisuudessa. On selvää, että Nigeriassa – ei olla yhtä innokkaita kuin muissa maissa, se ei ole mikään prioriteetti, ja siellä komissio sanoi tämän hyvin selvästi tänään, että tällä hetkellä Nigeriassa prioriteetit ovat täysin toisenlaiset, eikä komission tarvitse tässä mainita vipuvaikutusta, jota tarvitaan Nigeriassa, esimerkiksi Gaanassa ja Norsulun rannikolla. Ja täällä aikaisemmin kollega mainitsi, että meidän pitäisi myöskin kuunnella, että mitä alueet ja niiden johtajat sanovat. On hienoa, että meillä oli Kenian ministeri täällä tänään paikalla. Gaanan kauppaministeri totesi, että yksi tärkeimmistä syistä väliaikaisen sopimuksen allekirjoittamisella oli välttää neljän miljoonan euron tullien kasvattamisen. Ja tässä nyt todellakin uskotaan, että EPA on tasapainoinen sopimus ja se on nyt osoitus siitä, että tässä kiusaaminen on toiminut, kun on pyritty tämä markkinoille pääsy takamaan. No sitten viimeinen asia, eli ratkaisevan tärkeä kysymys tässä on se, että, se, että nämä väliaikaiset sopimukset allekirjoitetaan, niin se vesittää kysymyksen liittyen politiikan johdonmukaisuuteen nimenomaan tässä alueiden integraatiossa. Meidän pitäisi edistää taloussuhteita Afrikan maiden välillä. Tämä on tärkeää, kun katsotaan Itä-Afrikkaa ja se on tärkeää myöskin ECOAS-alueella. Tässä on paljon tehtävää vielä ja se, mitä me nyt teemme, me saamme aikaiseksi esteitä naapurivaltioiden välille. Ja tämä toimii täysin komission ja parlamentin tavoitteiden vastaisesti. Tässähän tarkoituksena oli kehittää nimenomaan näitä sopimuksia. Edustaja Luns. Kiitos, minäkin puhun lyhyesti. ECR puoltaa väliaikaista sopimusta, mutta kuten sanottu, mekin olisimme halunneet alueellista sopimusta. Tämä konteksti olisi parempi. Ja lisätäkseni siihen, mitä kollegat sanoivat, haluaisin kysyä erityisesti Nigerian tilanteesta ehkä komissiolla on lisää tietoja sen osalta, miksi ei pystytty allekirjoittamaan sopimusta Nigerin kanssa. Johtuuko tämä siitä, että äskettäin valittu hallitus ei tähän kyennyt tai ei ollut halukas allekirjoittaa? Miten tämä sitten vaikuttaa Länsi-Afrikan sopimukseen? Eikö sitä jatkossakaan allekirjoita, vaikka tarkoittaako tämä nyt sitä, että jatkossa löydetään ratkaisuja? Jos näin, niin miten aiotte edesauttaa ratkaisun syntymistä? Tämä on tärkein kysymys. Ja sitten kun tässä puhutaan Kaanasta ja myös Norsunluon rannikosta, mitä näille Eh, ensimmäinen sopimuksen sitten tapahtuisi. Kiitos. Helmut. No- Helmut, varjoesittelijämme ei ole täällä, mutta haluaisin tässä vielä ottaa erään asian esille, jota ei ole vielä mainittu. En täysin ymmärrä, miksi Kaanan kohdalla nyt pidetään kiinni väliaikaisesta sopimuksesta, siinä on ihan täysin eri tariffit kyseessä kun näissä muissa. Kyseessä ei ole tämä aikataulu, josta sovittiin vuonna 2007. Ja tästä syystä se, että ratifioitaisiin väliaikainen EPA, vaarantaisi alueellisen yhteistyön, joten miksi me soveltaisi Gaanaan samaa menettelyä kuin teemme Kenian kohdalla? Se, että pidet, pidettäisiin tässä mukana. Se olisi siis, pidettäisiin ne Marrissa mukana. Ja sitten toinen asia. Ja sitten tässä tämä tariffi tariffi on etupainotteista, mutta Gaanalla se on takapainotteista. Sitten tässä tämä on ihan eri kysymys, joten me todellakin mikä tämä sana nyt onkaan englanniksi. Eli tässä on tällainen sokerava linja, joka saadaan aikaiseksi alueelle. Ja sitten poliittinen asia. Jos ajatellaan nyt eri ekosmaiden todellisuutta, esimerkiksi Mali, niin mitä Malissa tapahtuu? Vaikuttaako painostuksemme todellakin kehitykseen? Ja siellä on todella hankalia sosiaalisia tilanteita, joita, mu, jota muut vallat käyttävät omiin tarkoitusperinsä. En nyt tässä halua mennä yksityiskohtiin, mutta tämä tarkoittaa sitä, että kun me puhumme siitä, että puolustamme Ranskan ydinteollisuutta Malissa ja niin poispäin, ja sitten islamistiset järjestöt painostavat niitä, joten tässä mennään tuon alueen yhteiskunnan monimutkaisiin kysymyksiin. Ja, eli tässä olisi tarkoitus katsoa ainoastaan näitä kaupan tekijöitä yksistään. Kiitos. Uh, thank you. Kiitos. Ensinnäkin monet kiitokset jälleen kerran edustaja Scholzille tästä hyvin teknisestä kysymyksestä. Puhuit eri tulinimikkeistä. No, kysymys on kuitenkin lähes samasta tarjouksesta, jossa on pieniä muuttuja, esimerkiksi kategoria A, jossa että, että, sanoisin tämän, mm, mutta siis kuitenkin toimipanon alussa tämä on saman sisältöinen Ekovasin EPAn kanssa on olemassa hiukan erilainen aikataulu, mutta mitä on tapahtunut se, että on erilainen nomenklatuura. Tämän vuoden 2007 nomenklatuura meidän pitää muuttaa muuttaa Skanan aikataulu vuodelle 2012. Se muuttui ministeri Hanna Teten äh, kanssa, josta osittain on puhuttu juuri näistä riisistä kysymyksistä. Tämä on tekninen kysymys, voimme käydä tästä kahdenvälisen kokouksen, jos haluatte. Haluaisin todeta, että meidän pitää olla hyvin tietoisia siitä, että Ghana talous, joka on monimuotoitunen. Siellä on tuotteita, joilla on lisäarvoa. On kysymys tuotteista, jotka valmistetaan kanassa, jotka täytyy viedä suositumuskohtelun pohjalta, jotta halutaan pysyä kilpailukykyisenä. Ja Eurooppa on suurin tällaisten tuotteiden tuoja, jotka ovat tuotteita, joissa on lisäarvoa maailmanpankin tilastojen mukaan, mutta Nigeria on sitten toisaalta öljynviejä. Joten ei voi sanoa, että me valitsemme suhteet. Ei. Se on maan itse tekemää, itsemääräämisoikeuden mukaisesti tekemää päätös maiden, joissa monimuotoisuus on rajallista. Ja silloin ne kenties ajeta niin voimakkaasti tällaista suostumuskohtelun perustuvaa kauppasopimusta, mutta Nigeriassa käydään keskustelua huolimatta siitä, että että on olemassa erinäisiä muita prioriteetteja. Ja hallitus on pyrkimässä viemään eteenpäin tätä keskustelua. Kauppaministeri säännöllisesti tekee sitä. Me Euroopan unioni pyrimme auttamaan siinä, että menemme kokouksiin, joita he järjestävät. Joten tämä on tällainen prosessi, joka on vaikea, eh, on kuitenkin me osallistua tähän mieleen, koska ne meitä Nigeriassa ollaan käymässä keskustelua tulevaisuudessa, koska he näkevät, että luotetaan vain yhteen tuotteeseen, öljyyn, jonka hintaan liittyy voimakkaita vaihteluita, ei järkevää. He pyrkivät siis saman aikaan talouden monimuotoistumista. Ghana on ollut erittäin kärsivällinen alueen kanssa, koska Ghana odottaa, se on ottanut vuodesta 2007, kenties vuodesta 2006, koska 2006 he ymmärsivät, että ei vielä satasiakaan tällaista alueellista EPAM, ja he valitsivat tällaisen äh, tilapäisen ratkaisun, niin he kuitenkin pidättäytyvät allekirjoittamasta ja ratifioinnista, mutta nyt ne haluavat, että investoijat eivät jatkuvasti ole sen uhanalaisena, että mahdollisesti tapahtuu jokin katko näissä järjestelyissä, mutta niin kuin sanottu, pyrimme edelleenkin saamaan aikaan alueellisen ratkaisun, puheenjohtaja, Kuten <clears throat> esittelijä selitti, se on parempi sopimus ennen kaikkea ajatellen äh, alkuperämääräyksiä ja olen luottavainen sen suhteen, että tämä saadaan aikaiseksi. Pidä kiinni myös siitä, että me olemme tilanteessa, joka tulee kehittämään asteittain. EPAn toimeenpano ajatellen äh, tulinimikkeiden profiilia ensimmäisen, ensimmäisen kädet mukaan luettuna eivät tule häiritsemään alueellista tilannetta ja tämä tehdään niin, että saadaan aikaan todellakin tällainen alueellinen epä. Toivottavasti pystyn hälventämään pelkoja, mutta Ghana on siis kuitenkin päättynyt valita sellaisen välineen, jonka se valitsi jo vuonna 2007, koska se odottaa, että alue etenisi asiassa. Sitä ei vaan ole tapahtunut. Minä Muuten toivon, että muutos tulee tapahtumaan, koska vuonna 2007 meillä ei ollut yhteistä ulko tullijärjestelmä. Nyt meillä on se, joten voidaan siirtyä epään helpommin. Meillä kenties sanoissa jo, oli sanoissa jotakin, mutta faktoissa oli jotakin sellaista, mitä tuolla kanilut vielä olemassa. Nyt on, heillä on yhteinen ulkoinen tullijärjestelyt Ekovasissa ja tämä merkitsee sitä, että voimme toivoa, että myöskin Nigeria pääsee mukaan tähän epäedistykseen. Kiitos edustaja Fjellner. Just to start with... Kiitos. Haluaisin vain aloittaa sanomalla, että olen samaa mieltä näistä puutteista, jotka liittyvät väliaikaiseen epaan, mutta siis sehän on tässä nyt nähtävissä. On helppoa sanoa, että kaikki nämä, jotka ovat mukaan, mukana varsinaisessa epassa puuttuvat tästä, koska sitähän varten meillä on tämä väliaikainen epa. No tämä väliaikainen epa luotiin ikään kuin suojaverkostoksi ja se, sitä on kohdattu sellaisena kumppaneiden osalta ja ymmärrän kyllä, että Gaana haluaa nyt lähteä tälle tielle ja käyttää tätä turvaverkkoa nyt kun tämä markkinoiden väärinkäyttöasetus. Ja mä en voi hyväksyä tätä, koska me sovimme, että markkinoille pääsyjärjestely, sen on päätyttävä. Suurin osa tästä talosta ja myöskin teidän ryhmänne neuvottelin tästä naapurisi kanssa – me olemme sopineet, että tästä markkinoille pääsysäädöksestä täytyy päästä eroon. Ja nyt täytyy pohtia, että miten pragmaattisesti sitten autamme yksittäisiä maita, kun tämä tapahtuu. Se, mistä me sovimme, me neuvottelemme tästä, puhumme tästä Kenian osalta ja toivon, että vaikka nyt tässä on kuultu, että se on kiusaamista, niin toivottavasti D kuitenkin voi tukea tätä, koska tämä turvaverkko luotiin tämänkaltaisia tilanteita varten ja Gaana haluaa sitä käyttää. Enkä voi nähdä nyt mitään syytä sille, että kukaan tässä huoneessa ei olisi osaa sitä meitä, että markkinoille pääsysäädös nyt sitten saatettaisiin päätökseen, että pyrittäisiin estämään tätä millään tapaa. Kiitoksia ja me tietysti jatkamme keskustelua tästä myöhemminkin tästä aiheesta. Ja sitten nyt sitten tämä julkinen osuus päättyy ja koordinaattorien kokous alkaa muutaman minuutin päästä.